good morning everybody, dear colleagues, ladies. Huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. On sangen valitettavaa, että täällä on näin vähän ihmisiä läsnä. Joudun pahoittelemaan Smakin puolesta. Hän ei pääse puheenjohtajaksi aamupäivän sessioon, mutta on iltapäivällä kyllä täällä. Meillä on esityslistaan muutos. Puheenjohtaja, valtion ministeri, jonka kanssa vedin keskustella, herra Quinn, ei pääse paikalle perhesyistä iltapäivällä. Hän, hänen tilallaan on koulutusministeri Pennant saavu hänen tilalleen tämän muutoksen me Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kukaan ei vastusta. Sitten muita. Seuraavia asioita, eli pöytäkirjan hyväksyminen 26 marraskuuta 2012. Ehdotan, että kuten yleensä, mikäli joku vastustaa, niin ne pitää ilmoittaa muuten. Pöytäkirja hyväksytään. Sitten tulkkausjärjestelyistä meillä on tänään rajallinen tulkkausregiimi Bulgaria, Tsekki, Esti, Slovenia, Ruotsi muun muassa eivät ole. Meillä ei myöskään Portugalia iltapäivällä eikä Slovakia ole aamulla. Siinä kielitilanteesta. Ja vielä yksi kysymys liittyy esityslistan järjestykseen. Eli siirrymme kohtaan neljä sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla. Ivo Belet on esittelijä. Eli keskustelu. Tämä on suuri, suurta liiketoimintaa ja se kasvaa koko ajan. Jäsenvaltiot vastaavat sääntelystä, mutta kansallinen lähestymistapa tähän asiaan ei ole täysin tyydyttävä. Tässä tiedonannossa joka komissio on tehnyt, on toimintasuunnitelma, joka selkeyttää sääntelyä liittyen sähköisesti välittäviin rahapeleihin ja rohkaisee yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Meidän valiokunta on kiinnostunut tästä kahdesta syystä. Me olemme vastuussa nuorisoasioista. 75 prosenttia alle 17-vuotiaista käyttävät internettiä ja monet heistä saattavat joutua riippuvaiseksi rahapeleistä. Mm, komissio tukee sitä, että on iäntarkastustyökaluja ja lisäksi peräänkuulutetaan vastuullisempaa mainostamista ja halutaan lisätä vanhempien tietoisuutta rahapelaamisen riskeistä. Me haluamme pitää huolen siitä, että haluamme välttää sopupelaamista ja haluamme lisäksi tiedoksi antaa paljastamismekanismeja eri sidosryhmien välillä – me laadimme tästä e, e, e, mietinnön ja Ivo Vellet on täällä esittelijänä. Ivo, olkaa hyvä. Thanks uh, very much, very much uh, chairwoman. Uh, kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos tästä erinomaisesta alustuksesta. Nyt voimme puhua tästä hieman seikkaperäisemmin. Pieni muutos, sillä minä olen sitä mieltä, IMKO on tässä johtavana niin meillä on Ekonin kanssa tästä mietintö. Näin täysillä asenlaita. Ja hyvä puheenjohtaja, kuten sanoitte, tässä on kaksi suurinta huolta huolenaihetta. Urheilu ja alaikäisten suojeleminen, ja minä keskityn näihin kahteen asiaan raha, verkkovälitteisiin rahapeleihin liittyy useita riskejä, jotka kohdistuvat alaikäisiin paljon enemmän kuin ähm, perinteisissä rahapeleissä, sillä kynnys ryhtyä rahapeleihin on huomattavasti alhaisempi internetissä. Vetoa voi lyödä vaikkapa älypuhelimella. Se on paljon helpompaa ja pääsy vedonlyöntiin on paljon helpompaa alaikäisille. Meidän pitää löytää keinot siihen, että me voimme luoda tarkkoja ikärajoituksia ja tarkastusmenetelmiä. Näitä on olemassa joissain maissa vaikkapa sähköisillä siruilla tai tunnustumismenettelyillä, mutta on saatava Euroopan kattava järjestelmä. Lisäksi haluan lisätä, että koulutuksella tulee olla tärkeä rooli tässä, kun puhutaan ehkäisystä ja tämän tulee olla meidän ensisijainen öö, tavoite alaikäisten tulee olla tietoisia riskeistä ja ennen kaikkea riskeistä, joita liittyy pimeillä markkinoilla toimiviin sääntelemättömiin verkkosivustoihin. Tämä koskee ei ainoastaan alaikäisiä, vaan kaikkia, kaikkia uhkapelejä pelaavia. Riskinä on riippuvaiseksi jääminen. Pitää välttää se, että ihmiset panostavat tähän liian suuria rahamääriä. 2 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista ei pysty eh, hallinnamaan omaa pelaamistaan, hallitsemaan omaa pelaamistaan, ja tämä aiheuttaa ongelmia myös perheille ja ympäröiville ihmisille, ja on asetettava eurooppalaisia rajoituksia siitä, kuinka paljon rahaa pystyy laittamaan omalle pelitilille tietyn aika rajan puitteissa. Lisäksi pitäisi olla päivittäinen katto siitä, kuinka paljon voi pelata. Ja siis tänään päivittäinen katto, joka koskee sitä, kuinka paljon voi pelata päivässä. Tämän on saatava kattamaan kaikkia sivustoja, jotta tämän asian, tähän asiaan voidaan puuttua asianmukaisella tavalla. Tähän on siis puututtava näin yhteisesti. Me tuemme sitä, että komissio yhdessä pelialan kanssa ja kuluttajajärjestöjen kanssa luovat yhteiseurooppalaisia teknisiä standardeja, jotta tähän uhkapeliriippuvuusongelmaan voidaan puuttua. Tämä on siis eräs Tämä on siis suurin aihe, eli me haluamme suojata alaikäisiä ja me haluamme suojella väestöä ylipäätään uhkapeliriippuvuudelta. Ja lisäksi urheilu on huolenaiheena, urheilukilpailut, ovat urhe- verkkovälitteisen vedonlyönnin pää, vedonlyöntikohde. Siitä tulee erittäin paljon tuloja. Valitettavasti on vain rajallinen määrä, joka lyödään vetoa urheilusta, niin hyvin rajallinen määrä tästä vedonlyöntivoitosta palaa urheilujärjestöille. Siksi ehdotammekin, että jäsenvaltioiden pitäisi määrätä, että tietty prosentti vedonlyöntivoitoista urheiluvedonlyönnissä palautetaan ruohonjuuritasolle urheiluun. Ei ainoastaan suurten seurojen pitäisi hyötyä tästä näistä vedonlyöntivoitoista, vaan ruohonjuuritasolle on myös palautettava tietty määrä vedonlyöntivoitoista. Lisäksi me haluamme puhua näistä tekijänoikeusongelmista ja liittyen näin lajien ja urheilutapahtumien järjestelyyn. Tässä on myös sopupelyaspekti ja UEFan puheenjohtaja Michel Platini on sanonut, että ö, vilppi, vilpillinen vedonlyönti ja sopupelit ovat suurin uhka ammattiurheilulle ja me haluamme, että tässä on eri oikeusasteet ja poliisiviranomaiset ja urheiluviranomaiset sekä kansalliset sääntelytahot mukana taistelemassa – rajat ylittävää rikollisuutta vastaan siten, että urheilutapahtumia ei käytetä rahanpesu tarkoituksessa tai muussa vilpillisessä mielessä. Ja tässä tavoitteena on oltava Euroopan laajuinen järjestelmä, jossa jäsenvaltiot ja komissio ovat mukana yhteistyössä Europolin ja Eurojustin ja Interpolin kanssa. Lisäksi me ehdotamme, että vedonlyönti vilppejä tulisi verolappiviivystä tulisi rangaista kauttaaltaan Euroopassa. Se pitäisi määritellä rikolliseksi toiminnaksi, jotta tähän merkittävän uhkaan voitaisiin puuttua asianmukaisella tavalla. Mainitsin, että tämä on myös erittäin suuri huolenaihe järjestäytyneen rikollisuuden valiokunnassa. Minä olen varisena tässä valiokunnassa, me olemme myös tässä valiokunnassa puhuneet tästä aiheesta ja se tulee tässä niin kutsutussa rikosvaliokunnassa esille. Minä päätän, hyvä puheenjohtaja, puheenvuoroni siihen, että mm, viittaan tähän komission ehdotukseen toimintasuunnitelman varten. Komissio haluaa avata markkinat ja antaa julkisille monopoliyhtiöiden rinnalle avata nämä markkinat. Tämä on kenties välttämätöntä, mutta mutta minä olisin mieltä, että tämä meidän pitää ryhtyä tälle tielle ennen kuin on erittäin vankat puitteet ja jolla pystytään puuttumaan näihin suurin uhkiin. Eli tämä uhkapeli riippuvaisuuden tuoma uhka, rahanpesu ja alakäisen kohdituvat riskit. Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka on tehty tähän liittyen. Tämä oli Kreutzmann mietintöä, niin tässä me suosimme lainsäädäntöä, aloitetta direktiiviä, jossa olisi tietyt vähittäisvaatimukset, jotka pätisivät koko EUn alueella koskien verkkovälitteistä vedonlyöntiä. Ja meidän pitäisi tukeutua tähän. Se on hyväksytty suurella enemmistöllä. Nämä olivat, tämä on erittäin tärkeää meidän valiokunnalle. Olemme toki valmiita ottamaan kaikki huomiot ja kommentit huomioon. Now, um... Kiitos Ivo. Kaksi kollega pyysi puheenvuoroa. Ensimmäisenä Hannu Takkula. Jo, <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Ivolle hyvästä avaavasta selvittävästä puheenvuorosta ja muutama sana tästä uhkapelaaminen ja erityisesti tämmöinen nettipelaaminen on hyvin ainutlaatuinen palvelu- tai teollisuuden ala meillä EU-ssa. Ja tämä on tietenkin asia, missä meidän on oltava hyvin tarkkoina, vaikka asia on tietysti enemmän sisämarkkinakunnan ja ehkä jurikin ala, mutta olen erittäin tyytyväinen, että on kuitenkin me kultin puolesta päätetty tehdä tästä aloitetta tai, tai tehdä tästä lausuntoja. Ja, tuota, ja minusta on hyvä myös, että tuo Ivo, joka laajasti tuntee urheilukikenttää, on tässä meillä nimenomaan sitten raportoijan lausunnon tekijänä. Tässä lokakuussa tullut tiedonanto, sitähän odotettiin kauan ja voi sanoa näin, että siinä on tietenkin ihan hyviä ajatuksia ja ideoita, mutta ehkä enemmänkin, enemmänkin vielä odotettiin, mutta ei kuitenkaan ihmettele, että jo tässä vaiheessa parlamentti on halunnut tästä tehdä oma aloite mietinnön. Luin tuon komission tiedonannon hiljattain, vaikka siinä puhutaan meidänkin valiokunnan toimialasta jonkun verran, esimerkiksi pykälässä 232 tästä alaikäisten suojelun varmistaminen, niin on meidän kuitenkin hyvä korostamassa lausunnossamme näiden kysymysten tärkeyttä. No aloitteet tuossa komission tekstissä ovat kuitenkin vähän avoimia ja ympäripyöreitäkin. Ja, ja voi sanoa, että erityisen tärkeää minusta olisi se, että, että ennen pelaamista tapahtuva tämmöinen pelaajien rekisteröinti tämä on oltava erittäin pitkälle vietyä ja tällä hetkellä valitettavasti on niin, että monessakaan maassa se ei ole kovin pitkälle vietyä. Ja miksi se tarvii olla pitkälle vietyä, niin sillä voidaan estää se, että, että alaikäiset ei pääse näihin palveluihin käsiksi ja toisaalta, että, jotta voidaan eristää myöskin urheilurehellisyyttä ja vähentää sopupeliä ja muiden, muiden tuota, ää, niin, vähentää sopupelien niin kuin määrää. Tällä pelaajan tunnistamisella vältytään myös siltä, että, että urheilija, olipa hän sitten millä tasolla vaan, niin ei pysty itse lyömään vetoja omista peleistään. Ja, ja tuota, toinen asia on myöskin se, että tiedän monia tällä hetkellä EU-ssa toimivia uhkapeliyrityksiä, joiden nettipalveluihin voi rekisteröityä. Minäkin voisin rekisteröityä sillä monella eri nimellä. Ja, ja tämä on sellainen asia, että, että mitä mistä, mitä pitäisi välttää. Tiedän sen, anteeksi, että tuon nyt esimerkin kotimaastani, mutta esimerkiksi Suomessa on erittäin tarkkaa meillä nettipelaaminen. Se niin tarkkaa se rekisteröinti, että en pysty menemään sinne kaksilla tunnuksilla, mutta tämmöisiä esimerkkejä on ollut, että näitä muutamia Euroopan laajuisia nettikuvioita, niin mä voin olla siellä Hannu-takkulana, H-takkulana, HA-takkulana, mitä vaan, eikä se mene niin pitkälle. Ja silloin kun sä pystyt itse tällä tavalla, rekisteröitymään, niin siellä sitten voi tapahtua, tapahtua mitä vaan. Eli tässä suhteessa tähän rekisteröintiin pitää luoda, luoda normit. Ja siitä löytyy hyviä esimerkkejä Suomessa vaikkapa rahautomaattiyhdistyksen järjestelmä, millä tavalla he ovat järjestäneet tämän rekisteröinnin, niin, niin, niin se on erittäin, erittäin toimiva ja, ja tuota, näin ollen sitten näistä uhkista, mitä, mitä tähän liittyy, niin voidaan päästä. Oikeastaan sen vuoksi me yritetään tätä tehdä, että, että alaikäiset eivät ole näissä palveluissa sopupeleet ja, ja tämmöinen rikollisuus voisi vähentyä, rahanpesuun ja muuta siihen liittyvä epäterve toiminta voisi vähentyä ja siksi tämä rekisteröinti on yksi erittäin tärkeä. Ja haluan tämän nostaa tässä esille ja tuoda viestiksi Ivolle ja, ja tiedän, että Ivohan vie tätä työtä hyvin eteenpäin. Tässä oikeastaan nämä päällimmäiset ajatukset tähän aamuun ja tähän mietintöön. Thank you, Hannu. And now... Kiitos, Hannu. Boris. Bardzo dziękuję, e, Iwo, za przedstawienie. Kiitokset. Kiitos, Ivo, kun kerroit meille tästä tämän tärkeimmistä kohdista. Minä olen tuolla oikeusvaliokunnassa pääesittelijänä asiassa ja Haluaisin huomauttaa, että juuri tämä verkkovälitteinen peli maailma on hyvin dynaaminen paraikaa monessakin mielessä, joka vuosi lähestulkoon 40 prosentilla tämä ala kasvaa tietojemme mukaan. Lähestulkoon 7 miljoonaa ihmistä vuodessa käyttää näitä pelejä ja kyse on 14 miljardista eurosta vuosittain, joten kyse on myös valtavasta rahamäärästä, joka sektorilla pyörii. Tämä on myös hyvin herkkä ala. Alalla toimivat hyvin nuoret, jotka saattavat tulla riippuvaisiksi peleistä. Ja näin me tarvitsemme järkevää vastuuntuntoista lainsäädäntöä komission jäsen Barnierin mukaan 80 prosenttia pelisivustoista eivät ole rekisteröityneet unioniin, joten me olemme nyt siinä tilanteessa, että nämä sivut eivät kuulu unionin valvonnan piiriin eikä siihen, sille mitään mahda. Me tarvitsemme tässä siis selkeitä sääntöjä tällä erää. Me emme ole ennen onnistuneet saamaan aikaan unionin laajuista lainsäädäntöä Saksassa. Tämän tyyppiset pelit ovat kiellettyjä. Sitten taas on sellaisia valtioita, joissa pelit toimivat monopolien kautta. Lisäksi on valtioita, joissa pelisivustot ovat laillisia ja niitä säännellään ainoastaan tietyn lisenssin saadut sivustot voivat toimia. Ja mielestäni tämän tyyppinen järjestely on oikein mainio. Näin voidaan tarkistaa, kuka saa tuollaisen peliluvan ja kuka käyttää näitä sivuja. Näin saadaan täydet tiedot asiasta ja tietää myös kuinka laillista toiminta on. Saadaan tietää lisää uhista ja riippuvuuksista ja voidaan myös tarkistaa, ovatko, minkä ikäisiä nämä sivustot ovat. Näin on myös yhtenäisiä markkinoita siinä mielessä, että laillisia palveluja voi käyttää myös jostain toisesta valtiosta. Ja tämä toimii ihan operatiivisesti. Ja jäsenvaltioiden tällaisissa tapauksissa pitäisi pystyä vaihtamaan tietoja lainsäädännöstään ja lisensseistä. Me tarvitsemme Euroopan tasoista koordinointia komission tasolla ja jäsenvaltiot toki itse säätelevät omaa järjestelmäänsä, mutta meidän täytyy taata se, että tämä lainsäädäntö suojelee alaikäisiä ja myös välittää riittävästi tietoa riippuvuuksista. Valitettavasti nyt meillä on varsin runsaasti työtä edessämme ja komissiolla varsinkin, mutta tämä on edennyt aika tavalla hyvin mukavasti ja joustavasti valiokunnassamme ja meidän täytyisi kiinnittää erityishuomiota juuri tähän samoin kuin tuo kilpailukykysymys ja urheilukysymys, johon Ivo viittasi. Meillä Puolassakin on tilanne sama, eli näitä varoja käytetään urheiluun. Ja monet nuoret ovat näin ollen voineet päästä urheilulajien piiriin. Kiitos peleistä saaduin, saatujen varojen. Ja näin tämä pelaaminen on perusteltua, kun näitä varoja käytetään hyvään tarkoitukseen. Sitten tosiaan nämä urheilutulokset ja petokset ja vilpillinen toiminta urheilussa. Tämä on tietysti rikos, rikoksen luotoista toimintaa ja suhteellisen rakenteellistakin joillain urheilualoilla. Mahdollisesti voitaisiin miettiä samanlaisia rangaistuksia kaikissa maissa urheilijoille, valmentajille ja kaikille jotka tarjoavat tällaista vilpillistä vilpillistä palvelua. Usein kyse on tosiaankin jo jär, aivan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Usein tätä uhkapelijärjestelmää pyritään käyttämään tulosten manipuloimiseksi. Europol ja Interpol ovat perustaneet erikoisyksiköt tietyjen pelien sulkemiseksi, jos epäilyksiä herää. Ja jos, jos jossakin johonkin peliin esimerkiksi liittyy valtavat määrät pelaajia, niin siinäkin voidaan nähdä jo järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusta. Ja näin ollen tuo peli suljetaan Interpolin toimesta. Kyse on siitä, että täytyy valvoa laillisen rahan liikkumista näissä verkkovälitteisissäkin peleissä. Me ehkä tarvitsemme vuosikausia luodaksemme taas luottamusta reiluun peliin urheilukysymyksissä. Me tietenkin tahdomme olla varmoja siitä, että myös tällaista tätä verkkovälitteistäkin pelaamista tarjotaan edelleenkin maanosassamme, mutta me tarvitsemme täyttä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja komissiolla on tässä kaikissa merkittävin tehtävä ja tämä koordinointitehtävä on merkittävin. Ilman sitä me emme voi kenttää riittävästi valvoa ja säännellä taataksemme urheilun maineen ja myös nuorten suojelun ja myös sen, ettei järjestäytyneen rikollisuuden ja mafian varat pääse tätä kautta kulkemaan yhteiskuntaan. Me haluamme olla varmoja siitä, että verkkoväliteinen pelaaminen suojelee kuluttajia, erityisesti nuoria ja urheilumaailmaa tulosten väärentämiseltä. Uskon, että tämä on tärkeä kysymys, johon Ivo on viitannut. Ja tässä meidän täytyy välittää selkeä viesti sekä komissiolle että jäsenvaltioille. Kiitos. Uh, Kiitos Boris. Seuraavaksi sinulla osa puheenvuoron. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärsin, että täällä ei ole tsekkiä eikä slovakkia tänä aamuna, joten yritän parhaani englanniksi. Haluaisin myös sanoa muutaman sanan tästä kysymyksestä. Täällä on paljon hyviä asioita jo sanottukin ja haluan kiittää esittelijäämme monista hänen ajatuksistaan. En usko, että meille tulee kovin suuria erimielisyyksiä tästä kysymyksestä. Komission julkilausuma tai tiedonanto, josta tänä aamuna olemme keskustelleet, paljastaa sen, että tämä on todella vahvasti kasvava toimiala 40 prosenttia vuosina 2011-2015 ja tämän tiedonannon perusteella 6 1,84 miljoonaa eurooppalaista osallistuu nettiuhkapeleihin. Tässä on tietysti monia sellaisia ongelmia, joita jäsenvaltiot eivät voi yksin kohdata. Esimerkiksi laiton uhkapeli on asia, joka jo mainittiinkin. Tässä tarvitaan yhteistoimintaa ja rahanpesu on toinen tällainen. Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi todellakin tukea sitä ajatusta, että korkean asteinen syvä yhteistyö Euroopan unionin jäsenmaiden välillä ei ole pelkästään hyvä asia, vaan suorastaan välttämätön. Ja vielä komission tiedonantoon sanoisin, että verkossa toimivat uhkapelit ovat seikka, jossa meidän on painotettava kahta asiaa. Yksi on se, että suojelemme kuluttajia, erityisesti nuoria ja lapsia. Sen on oltava meidän prioriteettimme, kun ajatellaan, että 75 prosenttia Euroopan lapsista ja nuorista alle 17-vuotiaista siis käyttävät internettiä. Meidän on varmistettava se, että heitä suojellaan kaikista nettiuhkapelin kielteisistä vaikutuksista. Silvia Kosta onkin tehnyt jo paljon työtä tällä alalla joten varmasti voimme rakentaa hänen ehdotustensa varaan paljonkin. Olen samaa mieltä myös komission kanssa siitä, että vastuullinen mainonta on äärimmäisen tärkeää sen varmistamiseksi, että ikärajoja noudatetaan. Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole uhkapelipalveluihin liittyviä mainonnan rajoituksia, joita meidän täytyy ottaa tämä asia puheeksi. Tärkeää on myös estää sopupelien ähm, tapahtuminen, eli urheiluala on keskeinen tässä. Joulukuussa esitettiin suosituksia joistakin askelista sopupelien vastaista taistelua vastaan ja laitonta uhkapeliä, laittoman uhkapelin vastaista taistelua koskien. Eli se, että lyödään vetoa nuorisourheilusta ja sellaisissa urheilutapahtumissa, joissa on nuorten sarjoja, on mielestäni suuri ongelma. Meidän täytyy olla paljon tehokkaampia supopelien ehkäisemisessä ja vaatia myös jäsenmailta kuria ja sääntöjen noudattamista tässä. En nyt lähde tässä toistamaan muiden kollegojen jo sanomia asioita tämän enempää. Mutta kaikki tämä osoittaa, että olemme samassa veneessä ja uskon, että voimme toimia erittäin hyvässä yhteistyön hengessä. Kiitoksia. Senalova, no I would like... Kiitos Senalova. Seuraavaksi haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kysyä kaksi kysymystä. Kenties tämä ei ole ainoastaan minulle selvä. Tämä rekisteröitymisasia, puhuttiin siitä, että että ähm, nettisivustot joutuvat rekisteröitymään ja sitten yksittäiset ihmiset joutuvat rekisteröitymään. Nyt kysyisinkin Ivolta, mikä on sinun lähestymisesi, lähestymisesi tähän? Rekisteröidäänkö kaikki, jotka käyvät näillä nettisivustoilla, vai onko kyseessä se, että rekisteröidään enemminkin sivustoja, ja mitä tietoja joutuu antamaan, kun rekisteröityy, ja sama koskee komissiota. Haluaisin tietää, mikä on teidän lähestymistapa tähän, ja kaikki monet kollegat nostavat esille sen, että komission rooli on elintärkeä ja mitä komissio aikoo tehdä. Kun saatte puheenvuoron, haluaisin tietää, mikä teidän lähestyminen on siihen, että teidän tulee olla tässä roolissa, kuinka te tulitte tämän. Ivo, ensin sinä ja sitten komissio. Thanks very much, uh, Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja nostitte esille nämä kaikkein vaikeimmat ja tärkeimmät asiat juuri esille. Moni kollega nosti tämän esille. Hannu muun muassa, hän nyt elää täällä. Ja no, Piotr mainitsi myös tämän. Monet yksityiset yritykset vastaavat siitä, että näitä palveluja on tarjolla. Ja 80 prosenttia ei ole rekisteröitynyt Euroopan unionin alueella joten tämä on tärkeämpää kuin käyttäjien rekisteröityminen. Tämä on erittäin vaikea se tämä käyttäjien rekisteröityminen. Tämä liittyy internetin kontrolloimiseen ja on vaikea saada eurooppalaista tukea tälle, joten mennään tähän enemmänkin tätä toista, toista tietä, eli rekisteröidään nämä palvelun Kaikki, jotka haluavat tarjota palveluita internetissä, niin joutuvat rekisteröitymään Toimivat sitten Kiinasta, Saksasta, Belgiasta. Pitää olla rekisteröitynyt, pitää olla uhkapelin lisenssi. Kansallinen sääntelijä antaa tämän. Ja me tarvitsemme erittäin tehokasta, laajaa yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä, sillä kyseessä on rajat ylittävä toiminta. Sen täytyy olla meille prioriteettina meidän pitää keskittyä tähän palveluntarjoajien rekisteröimiseen, heidän pelilisenssi myöntämiseen. Ja hyvä puheenjohtaja, mikäli sallitte sen, että kommentoin muita ehdotuksia, jotka kollegat tekevät, ja tämä liittyy tähän valvontaan, tai valvontaan Piotr mainitsi tämän komission ehdottanut Tiedoksiannossa on useita eri toimenpiteitä, maksujen esto, nyt ei puhuta estosta, vaan siitä kun jotain menee väärin tai epäillään rikosta, niin estetään pääsy rekisteröimättömille tai laittomille sivustoille, tai estetään pääsy silloin, kun epäillään, että jotain on laitonta tapahtuu. Nämä teknologiset keinot ovat jo olemassa ja käytössä joissain maissa. Meidän on saatava tämä koko Euroopan alueelle käyttöön. Siksi parlamentti tukeekin direktiiviä, sillä komission, komissio ehdottaa suosituksia. Tämä on erinomainen asiakirja, mutta ne ovat vain suosituksia ja me emme äh, velvoita ketään tekemään mitään, joten meidän pitää mennä pidemmälle mielestäni. Ja mitä tulee urheiluvedonlyöntivilppiin, Boris nosti tämän esille myös se, pitää Meillä pitäisi olla yhdenmukainen, yhdenmukaiset rangaistukset, veronlyönti vilpin sattuessa. Meillä on yhtä monta lähestymistapaa konon on jäsenvaltiotakin, joten olisi hyvä, että meillä on yhdenmukaiset rikosoikeudelliset seuraamukset tälläkin alalla siinä tärkeimmät. Ja sitten tämä Puolan malli, jonka nostitte esille, se, että vedonlyöntitulot palavat sitä ruohonjuuritasolle. Sanoin sen jo niin tämä voitaisiin hyvänä käytäntönä laajentaa koskemaan muitakin jäsenvaltioita. Ja kovalle mikäli ensin tämän oikein vastuullinen mainonta on erittäin tärkeä, kun puhutaan, tärkeä elementti, kun puhutaan vastuullisesta veronainesta. En en tiedä, voiko tätä sisällyttää direktiivin, mutta komissio voisi luoda selkeitä ohjenuoria, suosituksia, mitä tulee verolyöntimainontaan nuorille. Yes, now I... Kiitos. Sitten kysyisin komissiolta, haluatteko kommentoida? Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Niin, parin kysymykseen voitaisiin sanoa, että meidän on katsottava kumpaakin asiaa sekä näiden verkkosivujen rekisteröityvistä että pelaajan rekisteröitymistä. Olemme sitä mieltä, ja esittelijähän on samaa mieltä, että kaikki verkkosivut, joita EU:ssa on, pitäisi olla sellaisia, että jäsenvaltio on ne hyväksynyt siis tämän palvelun tarjoamisen. Eli tämä olisi tämän itse verkkosivun rekisteröitymistä, eli tällaista ei missään EUn jäsenvaltiossa saisi tällaista uhkapelisivustoa avata, ellei kyseisen jäsenvaltion uhkapeli toimivaltainen viranomainen olisi, sitä, äh, olisi siihen lupaa antanut. Sitten jos tällainen lupa tulee, niin sitten tietysti pelaajien rekisteröityminen on yksi keskeisimpiä välineitä sen takaamiseksi, että kuluttajia suojellaan asianmukaisella tavalla ja myös sen takaamiseksi, että tämä palvelu on vapaa rikoksista ja että esimerkiksi meillä on kaikki keinot käytettävissä sen tarkistamiseksi, ettei rahanpesua tapahdu, kun uhkapelipalveluja tarjotaan. Seuraavaksi kysyitte. Yeah, um, for speaking about gambling. Vuonna 2006 komission jäsen Barnier puhui ensimmäistä kertaa uhkapelistä parlamentista ja, ja vastaan tähän kysymykseen, että kyllä me olemme valmiita ottamaan tässä hyvin keskeisen roolin tässä prosessissa. Ja viime lokakuussa mielestämme toimintaohjelman muodossa esitimme tähän tärkeitä keinoja ja otimme ensimmäisen keskeisen tärkeän askeleen Euroopan politiikassa, Euroopan politiikassa uhka pelipalvelujen alalla. Se on toki vain ensimmäinen askel ja meidän on katsottava, kuinka onnistunut se on ja sitten mentävä eteenpäin. Täällä on kritisoitu meitä siitä, että me olemme ehdottaneet pelkkiä suosituksia, emmekä ole tarpeeksi voimakkaita ehdotuksia esittäneet uhkapelialalla. Me olemme panneet merkille kaikki ne kontribuutiot, joita olemme saaneet vihreäpaperikonsultoinnistamme ja Ne Olemme lukeneet, lukeneet parlamentin 2010 raportit hyvinkin tarkkaan. Ja se, että nyt toimintaohjelmaehdotuksia on, on mielestämme hyvä alku. Toki meidän täytyy nyt katsoa, onko tämä ensimmäinen askel riittävä, jotta saamme tällaisen kattavan, kattavat puitteet tämän asian järjestämiseksi EU-ssa. Ja jos tähän asti se toimet eivät riitä, niin sitten meidän täytyy pohtia toisenlaisia askelia, uusia askelia, mutta uskomme, että tämä on politiikalle hyvä alkupiste ja lähtökohta ja eh, minulle tulee myös hyvin luottavainen olo, kun kuuntelen tämän valiokunnan jäsenten puheita. Eh, varmasti saamme tästä ensimmäisestä askeleesta menestyksen ja kenties seuraavien kahden kolmen vuoden aikana voimme katsoa, tarvitaanko lisäaskelia ja voimakkaampia toimia. Kiitos. Ivo, would you... Kiitos. Ivo, haluaisitko vielä puheenvuoron? No, ihan vain vahvistaakseni, että on positiivista, että komissio tiedostaa, että tämä on ensimmäinen askel. Tämä ei ole viimeinen keskustelu, jota tästä käydään, ja parlamentti tulee tulvina vuosina peräänkuuluttamaan sitä, että tässä tarvitaan lisäaskelia, ja ymmärrän, että te ette sulje pois, että tässä menen eteenpäin. Puhutte pehmeästä lähestymistavasta, mutta siinä on kuitenkin hyvin konkreettisia tekijöitä ei nyt suljeta silmiämme tältä tosiasialta, mutta vahvempi laillinen keino saattaisi olla tärkeä ja parlamentti varmastikin tukisi tällaista. Okay, thank Kiitos, Ivo. Äh, antakaa minun muistuttaa, että tämä luonnos esitellään maaliskuussa ja siitä äänestetään huhtikuussa. Seuraavaksi siirrymme kohtaan viisi. Se koskee tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteistä hallintaa ja musiikkiteosten verkkokäyttöä sisämarkkinoilla koskeva usean alueen kattava oikeuksien lisensointi. Ja minä olen meidän valiokunnassamme esittelijänä, joten annan pienen katsauksen siihen, mikä tässä on taustalla, ja sitten annan lähestymistavan tähän äh, katsanakantani tähän komission ehdotukseen. Eli tämä on kokonaisuus, joka hallinnoi tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia yhteisesti. Kyseessä on ulkoistettu toimi, jossa äh, hallinnointi annetaan tietylle taholle. Se on erityisen tärkeää musiikkialalla. Niitä on ollut olemassa pitkään, tällaisia yhteisvalvontajärjestöjä, mutta tarve on yhä kasvava, kun verkkovälinteinen kysyntä kyseisille palveluille on kasvamassa ja tämä osoittaa sen, että tämä valvonta on yhä vaikeampaa. Tämä on laaja alainen asia ja tämä määrittelee säännöt verkkovälitteisille palveluille ja eri palvelujen julkiselle. Useat eri sidosryhmät ovat tässä mukana. Tässä on EU-lainsäädäntöä olemassa liittyen tekijänoikeuksiin, mutta tämä direktiivi määrittelee kokonaisvaltaisen EU-lainsäädännön laajuisen lainsäädännön, joka ö, sitten täydentää kansallista lainsäädäntöä. Tämä liittyy rajat ylittäviin ö, internetoikeuksiin koskien musiikkiteoksia. Kuten tiedätte, tässä on su- paljon keskustelua jäsenvaltiossa Euroopan unionissa liittyen siihen, kuinka hallinnoidaan yhteisvalvontajärjestöjä, varsinkin kun on nämä ongelmat liittyen digitaalisiin palveluihin. Meillä on erittäin huonoja esimerkkejä. Ottakaamme vaikkapa espanjalainen yhteisvalvontajärjestö. Siellä oli korruptiota ja petoksia. On selkeää, että he eivät voi toimia näin uudelleen. Heidän tulee muuttaa hallintajärjestelmää ja käytöstään ja imagoon. Eivät kaikki yhteisvalvontajärjestöt ole näin huonoja hallintojärjestelmien, hallintojärjestelmien kanssa, mutta keskustelua käydään eri yhteiskunnissa ympäri Euroopan. Siksi komissio päätyi tekemään ehdotuksen, jossa kohdataan nämä ongelmat ja kuten sanoin, Tämä on ensimmäinen kerta, kun tälle on luotu eurooppalaiset puitteet. Ehdotettu direktiivi, ehdotetulla direktiivillä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on se, että hallinnoidaan paremmin, läpinäkyvämmin ja ja tässä yhteisvalvontajärjestelmässä toimitaan demokraattisemmin ja että tekijät saisivat ajallaan ja ajallaan oikean suuruiset maksut. Eli tässä määritellään se, mikä on hyvä hallintatapa ja se on siis pääaina tässä ensimmäisessä osassa. Ja toinen osa direktiiviä liittyy sitten siihen, että helpotetaan verkossa tapahtuvaa lisensointia musiikkiteoksille digitaalimarkkinoilla. Eli tässä puhutaan siitä, kuinka voidaan lisensoida eurooppalaisilla digitaalimarkkinoilla musiikkiteoksia. Ja moni mielestä haluaa tämän hyvin nopeasti, sillä ö, tätä ei voida sulkea maan rajojen sisälle, koska euro, ö, internet on yleismaailmallinen pelikenttä. Nämä ehdotukset sopivat minulle varsin hyvin. Me olemme keskustelleet jo sidosryhmien kanssa yhteisvalvontajärjestöjen kanssa ja yleisellä tasolla kaikilla on nämä kaksi yhteistä tavoitetta, parempi hallinta, läpinäkyvyys, demokratia ja se, että helpotetaan verkkovälitteisiä musiikkilisenssejä. Mutta kuten aina, tässä on myös muutamia vaikeampia kohtia ja minä keskitän nyt, äh, ja tätä voidaan parantaa sitten tarkistuksella, mutta mikäli haluaa enemmän läpinäkyvyyttä demokratiaa, niin pitää olla tietokantoja, digitaalisia tietokantoja, jotta tietää, mitä todella tapahtuu. Ja on olemassa jo valtiossa erittäin tehokkaita yhteisvalvontajärjestöjä, jotka ovat äh, investoineet merkittävästi näihin digitaalisiin työkaluihin. Tämä on erittäin tärkeää, mutta kuten tiedätte, kyseessä on varallisuus ja onko varoja ja tuleeko olemaan ma- taloudellisia edellytyksiä siihen, että investoidaan digitaalisiin välineisiin, sillä muuten tehokasta hallintaa ei voida edistää. Tämä johtaa siihen kysymykseen, että mikä on suhde tehokkaan yhteisvalvontajärjestön ja vähemmän tehokkaan valvontajärjestön välillä? Ovatko suuret tehokkaita, pienet ovat vähemmän tehokkaita vai suuret investoivat Euroopassa ja sitten pienemmät Itä-Euroopassa ja pienemmissä maissa ovat ongelmissa? Ja kuinka yhteistyö tapahtuu ja johtaako tämä No, komissio nostaa esille sen, että suuret valvontajärjestöt johtavat siihen, että ei ole riittävästi kulttuuri. Siis tärkeää on se, että kaikki pääsevät käsiksi näihin tietokantoihin. On muitakin edustajia näistä valvontajärjestöistä jotka sanovat, että tärkeää on se, että on suuria tietokantoja eikä tällaisia pienempiä. No, minä tulen keskittymään minun työhöni tähän, mikä on mahdollista, mitä tulee tapahtumaan ja mikäli ongelma tulee näihin pieniin, pienempiin tietokantarepertuaareihin, niin mikä, mitkä ovat hyvät olosuhteet, jotta kulttuurin monimuotoisuus saadaan pidettyä yllä. Ja kolmas kohta, johon keskityn, on reilu kilpailu. Komissio haluaa hyvän kilpailun valvontaa yhteisvalvontajärjestöjen välille ja muiden alustien välille valtiot eivät halua monopolitilannetta, vaan uusia tahoja, sillä monet pystyvät hoitamaan lisensoinnin, mikäli on tämä tietokantalähtöinen lähestymistapa. Mikäli erittäin selkeä sääntely yhteisvalvontajärjestölle, minä tuon tätä, ja vähemmän sääntelyä tällaiselle kolmannen vaihtoehdon alustoille, niin onko kyseessä reilu kilpailu vai onko kyse epäreilusta, epäreilusta kehotyksistä liittyen siihen, että on säännellyt yhteisvalvontajärjestöt ja sitten vähemmän säännellyt kolmannet, kolmannen vaihtoehdon alustat. Minä en vastuuta kilpailua, mutta meidän pitää luoda reilut puitteet ja kaikilla toimijoilla tulee olla tasa-arvoinen pelikenttä. Meidän tulee varmistua tästä ja minä tulen keskittymään tähän lisäksi. Komissio on tehnyt erittäin hyvää työtä ja he haluavat saada mahdollisuuden siihen, että mikäli tekijä ei löydä järjestöä tai yhteisöä, joka lisensoi, niin he haluavat sitten vaihtoehtoisen yhteisvalvontajärjestön. Tässä on siis kyse siitä, että tekijät saisivat enemmän vaihtoehtoja. Ja tämä on erittäin tärkeä kohta minulle. Tässä on erittäin hyviä ajatuksia ja tämä on erittäin hyvä asiakirja, mutta tässä on kolme suurta kysymystä liittyen laitteistoon ja siihen, että tämä toteutetaan. Ja kysymykset kulttuurin monimuotoisuudesta sitten kilpailu, lainsäädäntö ja reilu kilpailu liittyen yhteisvalvontajärjestöihin ja kolmannen vaihtoehdon tahoihin. Tässä suurimmat kysymykset. Haluaisin pyytää, että kommentoitte ja aloitan Petralla. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Helga hyvin moni asia siitä, mitä sanoit, on sellaista, jota voin tukea ihan ongelmitta. Toivottavasti täällä valiokunnassa löydämme hyvän yhteisen linjan, mutta painottaisin sitä, että komission lähtökohtaista lähtökohtaa siitä, että saadaan samat edellytykset kaikille yrityksille Euroopassa ja myös lainsäädännöllisesti järjestetään tämä asia. Se on minusta järkevä lähtökohta. Mehän tiedämme, että hyvin monien yritysten kohdalla ja esimerkiksi taiteilijoiden kannalta, jotka työskentelevät yhteistyössä niiden kanssa. Ne eivät aina toimi täysin läpinäkyvästi. Esimerkiksi laskutusalalla Eli tässä on tärkeää, että saisimme aikaan yhteisen Euroopan, eurooppalaisen kentän ja, ja pelikentän. Komission ö, ehdotuksista suurin osa kuulostaa järkeviltä ja sellaisilta, joita kannattaa tukea, mutta myös komission ehdotuksessa on korjattavaa ja parannettavaa paikoitellen hyvin yksityiskohtaisesti puhutaan siitä, mitä oikeuksia näillä jäsenillä on näissä yrityksissä. Voidaan pohtia sitä, kannattaako näitä asioita säädellä näin yksityiskohtaisesti, kun sitten toisaalta paljon keskeisempiäkin kysymyksiä käsitellään aika ohimennen, kun geregelt aber dafür sehr klar geregelt, wie eine Mitgliederversammlung aussehen muss. Äh, vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle noch nochmal auch. Niin, eli yhteisvalvontajärjestöjen kohdalla on paljon sellaisia keskeisiä kysymyksiä, joita tässä aika ohimenen vain käsitellä. Minulla on myös sellainen vaikutelma, että ei ehkä ihan tarpeeksi selvästi tuoda esille, että yhteisvalvontajärjestöt jäsenvaltioissa on organisoitu melko samalla tavalla ja ne ovat lähinnä tällaisia jäsenjärjestötyyppisiä järjestöjä, mutta tuolloin keskeinen kysymys on se, mitä teemme lisenssiagentuurien kanssa. Niitähän perustetaan yhä enemmän ja mitä teemme musiikkialalla näiden suurten toimijoiden kanssa, jotka eivät alistu näiden yhteisvalvontajärjestöjen alle säätelemmekö me niitäkin samalla tavalla kuin näitä yhteisvalvontajärjestöjä, saammeko todella aikaan reilun kilpailun vai saammeko loppujen lopuksi aikaan sellaisen järjestelmän, jossa yhteisvalvontajärjestöt joutuvat noudattamaan hyvin tiukkoja sääntöjä, mutta sitten taas nämä lisenssiagentuurit tai nämä musiikkimarkkinoiden suuret pelurit saavat ikään kuin vapaasti riehua markkinoilla Tämä vaarantaa kulttuurisen monimuotoisuuden ja myös erilaisten musiikkigenrejen parin pääsyn, joka olisi hyvin erilaista erilaisten genrejen kohdalta. Eli se saattaisi jopa estää niitä tavoitteita, joihin pyrimme. Että tämän suhteen meidän täytyy vielä hyvin tarkkaan katsoa, miten toiminto, toimimme. Ja samalla kysyisin komissiolta, että miten te aiotte käsitellä näitä lisenssiagentuureja, joita on Euroopassa paljonkin? Koskisivatko niitä samat säännöt kuin näitä yhteisvalvontajärjestöjä? Toinen kysymys, joka koskee tämän direktiivin ikään kuin toista sovellusalaa, online musiikkimarkkinoita, verkkomusiikkimarkkinoita. Siinä herää kysymys, miten tällaiset äh, rajat ylittävät lisenssoinnit. Kysymys on se, onko kaikkien sitten loppujen lopuksi alistuttava näihin sääntöihin, jotka koskevat yhteisvalvontajärjestöjä. Eli samantyyppinen kysymys kuin tuo äskeinen, jonka nostin esille, koska yhä uudelleen saamme todeta, että tällaiset klassiset yhteisvalvontajärjestöt eivät ole seksikkäitä näiden suurten pelurien silmissä he eh, markkinoivat musiikkinsa mieluummin itse, mutta tämä on tietysti ongelma kaikille niille, jotka haluavat käyttää musiikkia radiossa, televisiossa ja niin edespäin, että me emme nyt mieti tai luo mahdollisuuksia siihen, eh, miten saisimme eh, aikaan sellaisen helpon tavan voida tällaista lisenssoitua musiikkia saada käyttöön. Minulle on tavallaan aika sama, tehdäänkö se laajennetun kollektiivisen yhteisöllisen oikeuksien hallinnoinnin kautta vai toisella ö, tavalla. Tähän minulla ei liity suuria intohimoja, mutta meidän täytyy luoda mahdollisuudet myös yli jäsenvaltioiden rajojen ö, musiikkilisenssejä anoa. Yksi asiahan on myös meille tärkeää, että se mitä haluamme tällä direktiivillä saavuttaa on se, että on yksinkertaisempia tapoja käyttää musiikkia laillisesti. Mm, ei ainoastaan radioasemille ja TV-kanaville, jotka käyttävät sitä ikään kuin omassa yritystoiminnassaan, vaan myös yksittäisille käyttäjille, kuluttajille, joille pitäisi luoda enemmän laillisia mahdollisuuksia päästä musiikin käyttäjiksi Eli sitten voisimme vähän tätä piraattialaakin, piraattia asiaa vastaan taistella. Tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Lähtökohdat, lähtöasetelmat ovat periaatteessa hyvät, mutta niitä on parannettava ja selkiytettävä vielä siten, että lopussa pääsisimme vielä isomman askeleen eteenpäin ja se palvelisi sitten myös näitä reilun kilpailun edellytyksiä. Kiitos. E, Kiitokset. Niin, minä tahtoisin nyt esittää oman ryhmäni kannan tähän asiaan. Kollegani piti esittää tämä, mutta hän on nyt IMKossa, joten kerron siitä, mitä hän halusi sanoa, eli tuemme tätä kollektiivista oikeuksien hallinnointia ja avoimuutta ja yhteisvalvontajärjestöjen valvontaa ja monialaista lisensointia verkkopalveluille. Tuemme niitä välineitä, joiden kautta lisensointia voidaan helpottaa verkkomaailmassa ja paljon siitä, mitä luonnoksessa on jo mukana, on tuettavissa. Me tahtoisimme erityisesti nähdä tällaisen monialueellisen lisensoinnin ja kansallisten esteiden poistamisen tällaisen kaupallisten järjestelyjen haitaksi, niin ne eivät sitten toimi kustannustehokkaaksi niiden kannalta, jotka käyttävät näitä palveluita ja lisensoivat palveluita. Toki on myös huolenaiheita ECRn kannalta. Seuraavat asiat vaatisivat parannusta, jota Erityisesti täytyisi miettiä parhaita käytänteitä ja Rove McCarkin esimerkiksi ehdottaa seuraavia lisäyksiä. Tuo määritelmä, joka nyt on artiklassa kolme yhteisvalvontajärjestölle, on nyt jäsen perusteinen tai jäsenten omistama järjestö. Ja lisäksi tuo, nuo varat, jotka on kerätty voidaan voivat jäädä yhteisvalvontajärjestöön viideksi vuodeksi artiklan 12 mukaisesti. Ja tämä on huo, suuri huoli, tämä on UK on kantaa vastaan. Se on toisin kuin kansallisessa lainsäädännössä me sanotaan. Ja tässä ei pitäisi olla kyse siitä, että nämä varat jäävät yhteisvalvontajärjestöihin. Tämä on kollegani näkemys kysymykseen. Ja hän pyysi tosiaan minua sen täällä teille esittämään. Hän, on, hän haluaa eh, kuitenkin, että vastuullisesti viemme tätä asiaa eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos Mikalski siitä, että esittelit McLaughlinin näkemykset sitten Boris. Eh, bardzo dziękuję. Eh, Kiitokset. niin uskoisin, että nyt ollaan hyvään suuntaan menossa, mutta meidän täytyisi miettiä hyvin tarkasti tätä yhteisvalvontajärjestöä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta. Kaikilla jäsenvaltioillahan on omat perinteensä asian hoitamisesta – me toki haluamme avoimemman järjestelmän ja haluamme sisäisesti unionitasolla hallinnoida tekijänoikeuksia näissä kysymyksissä. Se on hyvin tärkeää. Me olemme sitä mieltä, että tietyt erityispiirteet pitäisi ottaa huomioon Puolassa esimerkiksi lähestulkoon, sataan, sataan vuotta on hallinnoitu tuhansia ö, tekijänoikeuskysymyksiä erääntyyppisen kansalaisjärjestön kautta. En nyt kulje tässä sen enempää yksityiskohtiin, mutta tämä on hyvin konkreettinen ja aika monimutkainenkin järjestelmä mutta täytyy pitää mielessä tällaiset kysymykset, kun mietitään avoimuutta erityisesti ja sitten tiettyjä erityisjärjestelmiä jäsenvaltioissa, varsinkin jos kyse on kansalaisjärjestötyyppisestä toiminnasta, jolloin ei pyritä keräämään voittoa. Ja näin ollen käytetty tai kerätty rahaa usein käytetään tuon järjestelmän käyttäjien hyväksi. Välttämättä ei myöskään tarvitse taata kilpailukykyä näillä tällä alalla. Tässä voidaan tosiaan miettiä myös tuollaisia pieniä erityismusiikin tuottajia, erityiskysymyksiä, jotka liittyvät joihinkin maihin ja kyseisen maan kieleen, joihin sinänsä kilpailukyky ei liity, joten jos järjestelmä pakotetaan kaikkien käyttöön, niin silloin pienet ja keskisuuret toimijat jäävät huonoon jamaan. Meidän täytyisi siksi toimia hyvin varovaisesti ja vastuullisesti kysymyksessä. Kiitos. Okay, thank you, Kiitos Boris. Sitten pyytäisin, että komissio kommentoi asiaa ja meillä on täällä Martin Pratt puhumassa asiasta. Thank you, Madam Chair, and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta esittelystä ja kommenteista. Minun ei tarvitse toistaa kaikkia jo esitettyjä seikkoja. Ihan parista asiasta haluaisin sanoa jotain ja sitten reagoida paikalla olevien jäsenten kommentteihin. Ehdotuksen tarve ja miksi komissio on tuonut sen esiin. Ennen kaikkea siksi, että komissio uskoo, että yhteis valvontajärjestöillä on perustavanlaatuinen rooli tekijän oikeuksien hallinnoinnissa. Meidän on varmistettava se, että he tekevät sen tällä vuosisadalla, jolloin palveluntarjoajien määrä ja toimialue eri maissa ja maiden lukumäärä on kasvanut. On aivan tärkeää, että meillä on näitä. Eli tietenkään komissio ei ole tehnyt tätä ehdotusta tehdäkseen yhteisvalvontajärjestöjen elämän hankalammaksi. Hyvin tärkeää on se, että jos ajattelette sitä, että tällainen järjestö ei ainoastaan edusta omia jäseniään, vaan kaikkia muitakin tekijöitä ja luovia, luovan työn tekijöitä muissakin jäsenmaissa. Eli meidän ei pidä ajatella tätä pelkästään omien jäsenten, oman maan jäsenten näkökulmasta, vaan myös muiden jäsenmaiden näkökulmasta. Ja hyvin tärkeää että tämä on myös käyttäjille jotkut oikeuksien haltijoista eivät ilman yhteisvalvontajärjestöjä saisi tarvitsemiaan lisenssejä ja tämä on tietysti loppujen lopuksi kuluttajan etu. Rouva Truppel, te otitte esiin kolme asiaa, jotka teidän mielestänne olivat tärkeätä ja joihin haluaisitte valiokunnan keskittyvän. Ensimmäinen liittyy liittyy tekniseen kapasiteettiin ennen kaikkea verkkolisensoinnin ja pitäisikö olla pieniä vai suuria yrityksiä tai järjestöjä eh, niitä hallinnoimassa. Vaatimus siitä, että saadaan kunnolliset tekniset keinot on hyvin eh, tärkeää. Se on suorastaan oleellista ja se on myös mahdollista. Emme voi enää jatkaa sellaisella tiellä, jossa meillä on järjestöjä, jotka eivät voi sanoa kuluttajille, mitä he lisensoivat, eivätkä voi kertoa kuluttajille, mitä käytetään ja on käytetty, eivätkä sen jälkeen kertoa oikeudenhaltijoille, mitä on käytetty. Siksi on kaikkien intressien mukaista, että tekniset keinot ja välineet ovat ajan tasalla. Tämä on ehdoton edellytys koko tälle digitaaliselle käytölle, jota tässä haluamme edistää, ja myös sitä, että se olisi rajat ylittävää. En tiedä, miksi pitäisi tehdä ero pienten ja suurten välillä, jos katsotaan ympärille ympärillemme, niin on hyvin monia pieniä järjestöjä, jotka toimivat erittäin hyvin, ja sitten suuria, jotka eivät toimi niin hyvin. Minusta tämä ei ole tärkeä jaottelu. E, emme yritä tehdä rajanvetoa pienten ja suurten järjestöjen välillä, vaan luomme minimistandardin, joka koskisi kaikkia. Ja tässä ehdotuksessa otetaan huomioon myös se seikka, että kaikkien järjestöjen ei ole pakko hankkia tietyn tyyppistä teknologiaa, tehdä tiettyjä investointeja, mikä puolestaan. Eli e, ei esimerkiksi tarvitse tehdä, hankkia itse kaikkea sitä teknistä kapasiteettia, jota tarvitaan. Nytkin jo kentällä tapahtuu sitä, että e, tässä voidaan tehdä yhteistyötä ja komissio haluaa sitä edistää. Me emme Eh, halua esittää yhtä ainoaa tietä näille järjestöille. Totta kai tärkeää on myös eh, luoda velvoitteet sille, että pienet järjestöt otetaan mukaan ja että kaikilla on mahdollisuus saada tällaiset monialue lisenssit. Erityisesti 39-40 artikloissa tähän kiinnitetään huomiota. Toinen seikka, jonka otitte esille. Collecting societies are essential uh, to ensure... Moni uh, kulttuurisen diversiteetin monimuotoisuuden edistäminen siten, että myös tällainen uh, pienempi ikään kuin niche-tuotanto uh, tulee markkinoille yhtä lailla kuin tällainen valtavirtainen uh, tuotanto. Nämä alat kulttuurien pikkutuotteet ovat tärkeitä eh, paitsi Euroopan kansalaisille, myös palvelun tarjoajille. Jos te katsotte vaikkapa musiikkikatalogeja, niin silloin monimuotoisuus on ö, eh, monin verroin paremmin edustettuna kuin ennen, jolloin pystyttiin ostamaan näitä tuotteita vain kaupoista. Siellä saattaa olla jopa miljoonia eri tuotteita, eivätkä palvelun tarjoajat tee tarjouksia, joissa ei olisi mukana esimerkiksi paikallista ohjelmistoa. Jos ajatellaan vaikka Ruotsia, Ranskaa tai Espanjaa, niin noin 50 prosenttia musiikista on paikallista tai oman maan musiikkia. Eli hyvin monissa tapauksissa me ajattelemme virheellisesti, kun kuvittelemme, että pelkästään tämä anglosaksinen ohjelmisto on kiinnostavaa näiden palvelujen tarjoajille tai käyttäjille. He haluavat näitä parannuksia tähän yhteispalveluntajärjestöjen hallinnointiin tarvitaan juuri siksi, että he pääsevät paremmin tämän niin sanotun NIS-ohjelmiston pariin uusia ö, ö, verkko-oikeuksien hallinnointiin luotuja alustoja on myös luotu, ja ne kaikki on luotu yhdessä yhteisvalvontajärjestöjen kanssa. Useimmiten musiikkijulkaisijat, musiikkikustantamot ovat tässä olleet keskeisessä roolissa – Ja juuri siksi yhteisvalvontajärjestöt tarjoavat tällaisia palveluja kustantajille. Ja me otamme tämän tosiasian huomioon ja haluamme samanlaisia sääntöjä verkkomusiikkioikeuksille. Jos katsotaan artikla 31, niin sieltä tämä asia löytyy. Täällä kommentoitiin direktiivin yksityiskohtaisuuden astetta. Me keskustelemme siitä edelleen. Jos, jotkut ovat joskus sitä mieltä, että tämä on liiankin yksityiskohtainen, ja niin toiset taas ovat sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen. Se riippuu aina vähän kenen kanssa juttelee, mutta yritämme saada oikean tasapainon lähtemällä siitä, että nämä yhteisvalvontajärjestöt ovat eri jäsenmaissa järjestetty erilaisin laillisin muodoin, ja tätä ei mielestämme tarvitse muuttaa. Ja koko tämä yhteisvalvontajärjestöjen universumi on hyvin monimuotoinen. Meillä on suuria e, jäsenpohjaisia järjestöjä, e, joissa tekijät usein ovat mukana ja usein niissä hallinnoidaan yksin oikeus, e, oikeuksia. Yksin oikeuksia. Sitten on tällaisia sateenvarjoorganisaatioita, joiden jäsenet ovat järjestöjä, esimerkiksi yksityisen kopioinnin reilu korvaaminen on kysymys, johon tarvitaan tällaisia järjestöjä. Eli täällä on hyvin monen tyyppisiä oikeudenomistajia, tekijöitä, tuottajia. Usein joskus on kyse yksinoikeuksia, joskus korvaamisoikeuksia ja niin edelleen. Ja yritämme tämän monimuotoisuuden ottaa huomioon, emmekä yritä sille tehdä mitään. Joku kysyi sitäkin, miksi me emme laajenna näitä sääntöjä myös kaikkiin alan toimijoihin. Me haluamme nyt siis parantaa yhteisvalvontajärjestöjen sääntöjä, mutta jos puhutaan yksityisistä oikeudenomistajista, sanotaan nyt vaikka jonkun lähetyksiä tekevän tahon oikeuksista, niin tämän ei ole järkeä, että tällainen direktiivi ryhtyy esimerkiksi filmin tuottajille tai levyn tuottajille kertomaan, miten heidän täytyy hallinnoida näitä tekijänoikeuksia. Yksi suurimmista syistä, miksi me haluamme puuttua tähän tilanteeseen, on se, että kun käyttäjillä on ongelmia ja kun heillä on ollut ongelmia viimeisten yli viiden vuoden aikana, niin silloin kyse ei ole ollut yksittäisistä oikeudenomistajista, vaan nimenomaan yhteisvalvonta tai kollektiivisesta oikeudenomistajista. Ja siksi me haluamme puuttua tähän tilanteeseen ja kattaa tällä direktiivillä – nimenomaan yhteisöllistä oikeudenomistusta. Kysymyksiä ja kommentteja tuli rouva Klaaks, jos ymmärsin teitä oikein, niin te kysyitte ja kommentoitte artiklan 12 aiheuttamista ongelmista. Se on usein ymmärretty väärin. Se on usein ymmärretty siten, What it says is first of all it imposes an obligation for the että yhteisvalvontajärjestö pitäisi rahat, jotka saadaan, joskus on mennyt aikaa ennen kuin ne on jaettu eteenpäin oikeudenomistajille tällaisessa tapauksessa yhteisvalvontajärjestö ei välttämättä toimi ihan asianmukaisella tavalla, mutta me sanomme tässä direktiivissä, että niiden on ponnisteltava oikeudenomistajien löytämiseksi silloin, kun rahat jäävät lojumaan yhteisvalvontajärjestöön. Kyse ei ole siis siitä, että nämä järjestöt pitäisivät nämä rahat itsellään. Me yritämme saada tämän paljon nopeammaksi ja toimivammaksi, jotta yhteisvalvontajärjestöillä ei enää olisi tekosyytä pitää tällaisia rahoja, joissa, joissa oikeudenomistajia ei suoraan heti tiedetä. No, tässä ehkä nopeat reaktiot tärkeimpiin kommentteihin ja kysymyksiin. Kiitos. Vielen Dank an die Kommission, an Frau Martin Pratt. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ein ganz... Kiitoksia komissiolle ja Martin Pratille. Saimme varmasti nyt aika hyvän yleiskuvan direktiivin ideasta ja kun komissio on nyt vielä perustellut omia hyviä aikomuksiaan, niin tuskin kuitenkaan kaikki pohdinnat ja epäilykset, joita on syntynyt viime viikkojen aikana, ovat kadonneet ja kuten Petrakin äsken sanoi, minä olen hyvin lähellä Petran ajatuksia ja kaikki nämä kysymykset, jotka tässäkin keskustelussa ovat tulleet voimakkaasti esiin, niin niitä tullaan tutkimaan tulevina viikkoina. Tietenkin siinä hengessä, että yritämme saada tästä direktiivistä paremman. Meillä kaikilla on intressi tämän lisenssoinnin yksinkertaistamisesta, yksinkertaistamisesta digitaalialalla. Ja oikeudellisesti varmasta ja myös siitä, että oikeudenomistajat saavat nimenomaan jotain tästä, että käyttäjät pääsevät sisältöihin käsiksi ja sitten vielä parantaa yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa. Huhtikuun kokouksessa sitten esitämme nämä ehdotukset ja kesäkuussa äänestämme tästä eli juuri äänestys ennen kesätaukoa kesäkuussa. Ja silloin olemme oikeassa aikataulussa tämän työn suunnittelun suhteen. Eli kiitoksia nyt näistä kontribuutioista, kommenteista ja koko panoksesta. Ne Tulevina viikkoina tulemme keskustelemaan lisää kaikista näistä muista kysymyksistä vielä. Ja nyt sitten vaihdan kieltä ja samalla esityslista kohtaa, eli kuutoskohta uhanalaiset eurooppalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus Euroopan unionissa. Herra Alfonsi tulee nyt ö, oma aloite lausun mietinnöstään kertomaan. Se liittyy uhanalaisiin eurooppalaisiin kieliin. Kielten kuoleminen ei ole mikään uusi asia, mutta nyt kieliä kuolee hälyttävän nopeasti. Noista seitsemästä tuhannesta maailman tämänhetkisestä kielestä noin kolme tuhatta on uhanalaisia ja monet niistä tulevat kuolemaan, jos kielten uudelleen eloon elvyttämistoimia ei saada käyntiin. Herra Alfonsi tulee korostamaan, kertomaan siitä, Miksi näin suuri määrä ja yhä kasvava määrä kielistä on uhanalaisia, mutta myös siitä, miten tätä vastaan voidaan taistella, miten voidaan vaalia Euroopan kulttuurista ja kielellistä maailmanperintöä. Kiitokset. Niin. Kaikkia Euroopan kieliä tarvitaan eurooppalaista identiteettiä varten. Euroopassa on satoja kieliä ja kaikki luovat eurooppalaista e, kulttuuriperintöä. UNESCO on asettanut tästä omat diagnostiin arvionsa kielten terveydestä ikään kuin siitä, miten kielet siirtyvät sukupolvelta toiselle ja myös puhujien määrä, puhujat tiheys äh, asuinalueilla ja myös monia muita teknisiä kriteerejä oppimiseen, tiedotusvälineisiin ja opetusmuotoihin nähden. Tämä arvio osoittaa, että meidän maanosassamme nykyisellään on kymmeniä kieliä, jotka ovat uhattuina suhteellisen vahvasti mahdollisesti siis katoavat pikapuoliin. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi aihe. Meidän talomme on jo 30 vuotta kiinnittänyt huomiota vähemmistökieliin ja tämä kuuluu par- meidän parlamenttimme tähän valiokunnan työhön. Tästä on tullut jo direktiivikin ja kielten peruskirja ja myös vähimmäiskielten kirja, joten meillä on ollut jo menneisyydessä selkeä ja merkittävä tehtävä tässä asiassa, mutta on palattava asiaan sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana tilanne on vain huonontunut ja myös kiihtynyt eurooppalaisen kulttuurin heikentyminen ja eurooppalainen julkinen politiikka on heikentänyt myös toimiaan, vaikka kyse on meidän yhteisestä kulttuuriperinnöstämme ja tietysti se kuuluu selkeästi tuolle kielelliselle yhteisölle, mutta myös koko maan osalle minun alueeni kieli on korsikan kieli ja se kuuluu tietysti sen maan, mutta myös Ranskan ja koko Euroopan kulttuuriperintöön, joten Euroopalla on jo rakenteellinen tehtävä pyrkiä miettimään kulttuurin monimuotoisuutta ja kielikysymystä. Ja tässä täytyy myös muistaa kulttuurin monimuotoisuus hyvin vahvana tekijänä toimia ja houkutella muita tänne ja myös tuottaa kulttuurituotteita monitasoisesti kun on olemassa hyvin paljon erilaisia aiheita, joiden pohjalta luoda, lisätä luovuutta ja näitä tuotteita tuottaa. No tilanne on hankala. Euroopassa on valtioita, joissa on paljonkin su- suosittu vähimmäiskieliä, jos ajattelen vaikkapa suomea ja saaben kieltä, jossa jo 30 vuotta on vahvasti suojeltu tätä kieltä ja sitten taas valitettavasti on muita valtioita, jotka kieltäytyvät hyväksymästä kulttuurisen monimuotoisuuden alueellaan. Ja näin sanoessani, niin niin meidän täytyy eh, muistaa tämä Euroopan demokratian yhtenä tekijänä. Meidän täytyy eh, uhanalaisten kielte, uhanalaisiin kieliin erityisesti kiinnittää huomiotamme. Siinähän monimuotoisuus on erityisen hauras. Ja tämä siitä syystä, että me olemme Lissabonin sopimuksenkin velvoittamia ja vastuuttamia toimimaan Euroopan unionin perustavanlaatuisen perinnön eli kielten eteen. Unionin tehtävä on välittää hyviä käytäntöjä, esimerkiksi Suomen hyviä käytäntöjä kaikkiin muihin valtioihin ja valvoa sitä, että nämä hyvät käytännöt todella tulevat jaetuiksi ja myös takaavat kulttuuriperinnön pysymisen ja säilymisen. Meidän parlamentissa tulee tähän suuntaan nyt edetä ja pyrkiä herättämään ymmärrystä näistä kysymyksistä ja tietoa välittää asioista. Parlamentti on ollut muutaman vuoden vähän syrjässä tässä asiassa. E, aika tavalla myös komission sitoutuminen ja jäsenvaltioidenkin sitoutuminen tähän vastuuseen on heikentynyt ja meidän täytyy nyt löytää keinoja päättäjien vakuuttamiseen asian merkittävyydestä. Näin, näin jos ajattelemme vaikkapa unionia ja sen pieniä tiiviitä kulttuuriyhteisöjä, kun ei välttämättä saa varoja käyttöönsä, kun vaaditaan aika suuria hankkeita varojen myöntämiseen ja näin varainhankinta hankaloituu ja täytyy sitten muistaa tämä monivuotoinen ohjelmakehys 2014-2020, jonka sisällä poliittista tahtoa ja uutta vuoropuhelua komission kanssa täytyisi e, kehittää parempaan suuntaan, jotta e, voitaisiin luoda selkeä toimintasuunnitelma noille tuleville vuosille 2007-2013 tämä oli ihan hyvällä paikalla. Mm, me tarvitsemme vahvaa sitoutunutta politiikkaa. Ne kansat ja yhteisöt, jotka käyttävät näitä kieliä ja ovat käyttäneet niitä pitkään sukupolvien ajan, näiden yhteisöjen täytyy saada lisää apua ja tukea käytännön tasolla myös. Ja tässä tekstissä myös halutaan herättää jäsenvaltioissa huomiota näihin asioihin ja arvostusta lisätä kieliä kohtaan ja myös huomioida nuo selkeät poliittiset virheet, joita on tehty tässä eurooppalaisessa kulttuuri monimuotoisuuskysymyksessä, jonka kielet muodostavat. Kiitokset. Kiitokset, François. Who wants to take, um... Haluaako joku nyt tästä sanoa jotakin? Okay, then, uh... No siinä tapauksessa komissio, saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, komissio on tietoinen vaikeasta tilanteesta, joka koskee alueellisia ja vähemmistökieliä, mutta Tämä ei koskaan sitä alueellisia vähemmistökieliä, vaan uuden tutkimuksen mukaan kaikki eurooppalaiset kielet ovat jossain määrin uhanalaisia. Tämä Metanet-tutkimus, joka koskee digitaalista tukea kielille, niin jopa saksan kieli, joka on äidinkielenään puhuvien määrässä laskettuna kaiken puhutun kieli Euroopassa, niin sekään ei ole täysin turvattu tästä näkökulmasta. Tässä on ilmiö, joka liittyy talouden, globalisaation ja kaiken toiminnan kansainvälistymiseen. Ja tällä on merkittäviä vaikutuksia kieliin, kaikkiin kieliin. Ongelma on ennen kaikkea suuri pienten kielien suhteen tai väyläskielen suhteen on vaikea luoda hankkeita, jotka voisivat hyötyä eurooppalaisesta rahoituksesta. Ja tämä on suuri ongelma, sillä näiden tulee löytää keinoja yhdistyä eurooppalaisella tasolla, jotta he voivat nauttia eurooppalaisesta rahoituksesta. Tämä on siis se, missä ongelma pielee ja, täh, piilee ja tähän liittyy toinen suuri ongelma, lukutaidottomuus, joka koskee kaikkia eurooppalaisia kieliä. Lukutaidottomien määrä Euroopassa aikuisten ja nuorten ihmisten määrä kasvaa eikä laske. Ja tämä on erittäin suuri ongelma. Euroopan komissio tukee alueellisia ja vähemmistökieliä ja kaikkia kieliä, jotka ovat vanhalaisia omien koulutushankkeidensa ja myös muiden erilaisten toimien kanssa, muun muassa tutkimusalalla ja lisäksi on sellaisia IT-hankkeita, jotka voivat hyödyntää kaikkia kieliä, vähemmistökieliä, viittomakieliä, kaikki sellaisia kieliä, joita maahanmuuttajat puhuvat, alkuperäiskieliä. Me toivotamme, me kiitämme tätä yhteistyötä parlamentin kanssa, vaikka komissiolla ei ole mitään erityistä toimivaltaa liittyen tähän kieliasiaan. Kiitos. Onko puheenvuoro? Pyyntöä François, vielä puhua? La commission. Niin, toki Haluan pitää yhteyttä komissioon ja miettiä asiaa heidän kanssansa. No, tässä ei ole kyse kielen eh, asemasta sinänsä, että se olisi uhkana, jos ajattelemme vaikkapa iiriä, jonka siirtyminen sukupolvelta toiseen ei niin välttämättä ole eh, varma, joten tämä on hyvin eh, hankala ja syvä ongelma. Ja jos me haluamme tarjota niille kielille, jotka ovat todella uhatuina, poliittiset tai taloudelliset ja hallinnolliset keinot päästä taas uuteen puhtiin, niin näin pitäisi toimia. Saattaa olla kyse Virosta esimerkiksi muutaman vuosikymmenen päästä, eli siis unionin virallisesta kielistä. Eli tämä nyt on ihan helvetillinen kierre, tämä yhtenäistäminen ja jatkuva yhdenmukaistuminen mantereellamme tässä, jos ajattelemme vaikkapa maailmanlaajuistamista, joka taloudellisista syistä johtaa kielten katoamiseen, meidän, me tässä nyt toimimme vähän ristiriitaisesti ja minä voisin huomauttaa, että me kehitämme kaikenlaisia ekologisia alueita esimerkiksi ja sitten kuitenkin ajaudumme ongelmiin ja nyt tässä saattaa käydä samalla tavalla. Ja kaikki kielet voivat olla ongelmissa, Ranska ja Saksakin, ja näin sitten luovuus kärsii ja ki- luovuus nimenomaan juuri luo tuota rikkautta eikä yhdenmukaisuus. No, toivon parlamentin nyt ryhtyvän pohtimaan tätä asiaa tarkemmin ja varmasti voimme sitten käydä vuoropuheluun ja myös tiedostaa tämän asian paremmin ja hyväksyä ja ymmärtää sen, että nyt on kyse tällaisesta kaameasta kierteestä. Tässä jo puhuinkin suomesta ja saamen kielestä, voidaan toki puhua baskin kielestä kielestä ja monista muistakin kielistä, joissa vuosikymmeniä sitten tilanne oli paljon huonompi kuin nyt, joten se osoittaa, että jotain voidaan tehdä, jos kaikki ryhtyvät vain toimenpiteisiin. So, uh... Kiitoksia. Oui, merci. En écoutant François Alphonse. Kiitoksia kuunnellessani Françoisia. Minulle tuli pari kysymystä mieleen. Onko olemassa luotettavia tietoja siitä, jotka näistä kielistä, puhujien määrästä, tilastoja siitä, että kuinka paljon niiden käyttö on vähentynyt. Minun mielestäni meidän täytyy konkreettisia asioita tässä miettiä, nimittäin näiden kielten opettamista kouluista. Minä itse tulen Etelä-Ranskasta siellä puhutaan katalaania, joka ei ole Euroopan unionin virallinen kieli ja silti sitä puhuu miljoona henkilöä. Onko meillä siis tietoja vai pitäisikö meidän alkaa kerätä tällaisia tietoja? Pitäisikö meidän ö, ensin tehdä tilannekatsaus ennen kuin lähdemme pohtimaan muita toimia? Niin, tosiaan nyt kansainvälistä työtä UNESCO on jo tehnyt 70-luvulla näiden aika, aika ta- tarkan kehyksen ja tiedon keräämisestä kielistä myös Euroopassa ja monimuotoisuudesta Afrikassa ja Intiassa ja kaikkialla muuallakin, joten uskon, että Euroopan unionikin kuuluu juuri tähän ja UNESCOn ohjelmaan itse asiassa on uhattuna. Tämä on ainokainen kansainvälinen ohjelma ja se on nyt Unescon talousarviovaikeuksien vuoksi myös joutunut vaaraan, jos ajattelemme nyt näitä keskusteluja vaikka Palestiinasta ja niin poispäin. Eli kaikki muut ohjelmat on nyt asetettu kyseenalaisiksi, eikä tällaistakään ohjelmaa ole viime vuosiin alkuunkaan toteutettu muita kuin tiettyjen valtioiden tuella. Esimerkiksi Norja on osallistunut tähän viimeisen kolme vuottakin. No sitten, jos ajattelemme tätä tarkkailua ja tieteellistä mm, tietoa, jota tästä kerätään, tässä on kyse käsittääkseni 30 asiantuntijasta, jotka tutkivat kaikkia maan osia tiettyjen tarkkojen kriteerien kautta arvioi puhujia, siirtymistä sukupolvelta toiselle ja suhdetta, suhdelukua kokonaisväestöön ja alueellista leviämistä ja niin poispäin. Eli täytyy mielestäni myös Euroopassa saa valita on jonkinlainen oma lähestymistapa tähän kysymykseen, koska mikäli me emme tällaista lähestymistapaa kulttuuriseen monimuotoisuuteen saa aikaiseksi, niin olemme täysin voimattomia tämän kielten katoamisen ja kulttuuriperinnön katoamisen edessä. Ja tästä aina, kuten jo sanoin, syntyy luovuutta ja luovuuden kautta myös taloudellisia etuja. Ja jos me haluamme vahvaa taloutta, niin meidän täytyy kiinnittää huomioon esimerkiksi matkailuun. Ja matkailuhan keskittyy uuden löytämiseen. Jos mitään löytämistä ei täällä enää ole, kun kaikki on aivan samanlaista kaikkialla, niin kuka enää mihinkään reissaa. Ja näin tietysti Täytyy muistaa tuo luovuuskysymys, johon jo puutuin. Esimerkiksi Ranskan kulttuurituotanto tukeutuu myös Marsepanjolin ja Oksitanin kieleen esimerkiksi. Eli kyllä tämä tuo Euroopan kulttuurille yleisesti ottaen hyvinkin paljon. Eli tämä on olennainen ongelma, uskoisin, eikä tämä ole missään tapauksessa helppo asia, missä, ja me, jos mietimme nyt joitakin alueita ja maita, joissa on saatu selkeitä tuloksia riittävien varojen ja välineiden tarjoamisen kautta, tämä kielteinen kehitys voidaan estää ja tuo, saada nuoret sukupolvet käyttämään myös uutta kieltä, esimerkiksi kun joka oli jo kaikkoamassa heidän suku, isovanhempiensa sukupolven tulevaisuuden kautta. Eli näin meidän täytyy ryhtyä nyt vain toimimaan. Kiitokset. But please be... mutta lyhyesti kiitos. Eh, Kiitoksia herra Alfonsi näistä sanoista. On todella hyvin kiinnostavaa ja tämä on tärkeä ehdotus. Kysehän ei ole pelkästään nyt lukutaitokampanjoista ja lukutaidon edistämisestä, vaan kuten kuulimme, eikä pelkästään vähemmistökielistä, vaan myös vakiintuneista, etabloituneista kielistä. Minä haluaisin kysyä herra Alfonsilta ja komissiolta seuraavaa. Onko vähemmistökielten tukemis, tuku, tukitoimia olemassa – erityisesti nyt kun ajatellaan tätä kulttuurista rikkautta, joka sisältyy näihin kieliin. Onko olemassa kulttuuripoliittista instrumenttia, jolla näitä vähemmistökieliä voidaan tukea ja jolla tätä kielellistä rikkautta ja monimuotoisuutta voidaan vaalia, siis poliittisella tasolla. Ja mielelläni kyllä kuulisin herra Alfonsilta vastauksen tähänkin. Yeah la question politique est toujours... Niin, tämä poliittinen kysymys on toki aina olemassa ja uskon, että vastauksen puute näin, ja se, että nämä yhteisöt eivät saa varoja säilyttääkseen kieliään, ei sinänsä ole ongelma, jos ajattelemme sitä, että jos julkisesti pystytään antamaan vastauksia näille yhteisöille, vaikka onpa sitten aluetasolla tai departementtitasolla tai rajat ylittävistäkin yhteisöistä saa olla, saattaa olla kyse, mutta jos politiikan keinoja pystytään käyttämään kulttuurin ja kielen säilyttämiseen, niin uskon, että voimme vähentää tätä katoamistahtia. Selvä, kiitos. Ja sitten öö, nämä, tämä aikataulu, tämä esitellään huhtikuussa ja sitten äänestetään kesäkuussa. Siirrymme seuraavaan kohtaan, kohta seitsemän. Keskustelu CTSOIS, äh, organisaation kanssa. En tiedä, miten tämä äänetään, mutta kenties saamme kuulla hyvinkin pian. Koordinaattorit päättivät 29 toukokuuta, että kutsumme tämän festivaalin edustajan mukaan pitämään esitelmää valiokunnassamme. Tämä festivaali aloitettiin 1993. Tämä on kulttuuriverkoston tukema hanke, jossa on 30 kaupunkia mukana Kapverasta, Brasiliasta, Israelista, Ranskasta, Portugalista, Romaniasta ja Espanjasta. Tämä festivaali pyrkii tukemaan taiteilijoiden liikkuvuutta, monikulttuurisuutta ja ennen kaikkea taiteen, kulttuuriturismin ja musiikin aloilla. Kunnia puheenjohtajiin on kuulunut muun muassa Jose Saramago, portugalilainen kirjailija, ja Daria Fur, ja Nobelin, ja toinenkin Nobelin palkinnon Kulttuurihanke on tukenut tätä, ja tämä on saanut kaleidoskooppi palkinnon Euroopan komissiolta. Tänään me toivotamme tervetulleeksi suuren määrän vierailijoita festivaalilta. Ymmärtääkseni kymmenen näistä haluavat puhua. Meillä on ainoastaan tunti aikaa ja tätä varten siksi kaiken tulisi puhua hyvin nopeasti. Minä annan ensimmäisenä puheenvuoron Amodanzalle, joka on festivaalin puheenjohtaja. Hän puhui viisi minuuttia ja sitten muut puhuvat noin kaksi minuuttia, mutta olit varmaankin tiedossa siitä, että tämä on meidän tapa esittäytyä. Eli festivaalin johtaja, olkaa hyvä. Buongiorno, ehm, molte grazie alla Commissione Cultura. Hyvää päivää teille kaikille. Kiitokset äh, kulttuurivaliokunnalle kutsusta. Tämä Sete Soi Sete festivaali on ähm, musiikkifestivaali. Tässä on kyse 20 vuodesta, joiden aikana 30 kylässä ja kaupungissa maissa, Kroatiassa, Romaniassa, Espanjassa, Ranskassa, Israelissa, Kaperissa ja Brasiliassa tätä festivaalia on järjestetty. Kyse on eh, sekä taiteilijoiden että taidetuotteiden liikkumisesta Välimeren alueella. Kyse on tosiaan myös Saramago-palkinnosta, Kapverden edustaja oli viimeksi meidän puheenjohtajamme ja Dario Fo on osallistunut tähän, kuten puheenjohtaja sanoi. CT Sois, CT Luos on keskittynyt erityisesti Saramagon ympärille. Hän on auttanut meitä tämän kunnianhimoisen hankkeen alkumetreillä varsinkin, ja tässä on myös Passarola. Hankkeeseen ryhdytty. Lissabonissa tässä on kyse lentävästä laitteesta, johon, josta Saramago on ollut kovasti kiinnostunut. Tämä festivaali on siis myös valistuksen hengessä toiminut ja erityisesti kiinnittää huomionsa humanismiin ja ihmisen tuottavuuteen ja luovuuteen. Festivaali on myös luonut kolme kulttuurikeskusta, yksi Toskaanassa, yksi Portugalissa ja Ranskan. Etelä-Ranskassa on myös yksi keskus ja nämä keskukset edistävät taiteilijoiden töitä, jotka osallistuvat tähän festivaaliin. Kyse on Fado-musiikin festivaaleista, Flamengon, Flamengon e, festivaalista, baskimusiikin edistämisestä Oksitaanista, Valensian musiikista, Kapverden musiikista ja niin poispäin. Eli kyse on perinteistä myös romaniin musiikista, kyse on tässä yhteydessä. Tämä on tällainen maailman musiikin festivaali tosin Välimeren näkökulmasta. Ja myös me tämän festivaalin kautta luomme yhteis, yhteyspisteitä Välimeren eri musiikilliseen perinteeseen ja tästä syystä alkuperäismusiikin ja alkuperäisvälineen musiikin, siis soitinten kautta on luotu yhteisorkestereita ja näin mainiot esiintyjät, jotka eivät ole toisiaan tunteneet aikaisemmin, voivat luoda uutta esiintymisaineistoa jokaisen kulttuuriperimän pohjalta. Ja tämä Tähän tulee aivan omanlaatuisensa leima. Ja näin kuten sanoin, 30 yhteisöä ja kylää ja kaupunkia on osallistunut jo tähän hankkeeseen. Me haluamme esitellä esimerkiksi portugalilaisia taiteilijoita Italiassa, Baskeja, Ranskassa ja kroatialaisia Kapverdellä ja niin poispäin. Eli tässä on tarkoitus siitä, että voidaan tutustua kulttuurin monimuotoisuuteen ja rikkauteen Etelä-Euroopassa ja Välimeren alueella. Tähän on saatu myös muita osallistumaan, Costa Rica, Dario Fo, Saramago, Parisa Parius, Laura Morante, Eugen Beniato ja niin poispäin. Saliero, Teresa Saliero myös, hän on tanssin yksi suurista nimistä. Eli tässä on juuri merkittävää nyt saada esiintyjien ääni kuulumaan. Tähän loppuun haluaisin esittää sen toiveen, että tuo Saramagon lentävä laite voisi toimia symbolina yhtenäiselle Euroopalle. Kiitos paljon. Ja sitten seuraavat puhujat. Aloitamme Marino Udicinista. Hän on varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja kroatilaisesta kaupungista. Olkaa hyvä. Commissione alla Cultura e all'Educazione, vi porto più cordiale... Arvoisat kulttuurivaliokunnan jäsenet, haluan välittää teille Istrian alueen terveiset, joka on yksi Kroatian 21 alueesta. Meidän kaupunkimme on yksi tämän festivaalin järjestäjistä Istrian alueella on siis muitakin kaupunkeja kuin meidän kaupunki. Me olemme tuolla Adrianmeren rannalla tällä alueella. Ollaan siis toisaalta Välimeren rannalla ja Alppien vaikutuspiirissä, kuten myös Keski-Euroopassa. Eli meidän festivaalimme lähtökohdat ovat löytäneet Robinjossa tässä kaupungissamme hyvin hedelmällisen maaperän. Meillä on perinteinen kulttuuriperintö hyvin rikas ja ennen kaikkea meillä on monietninen ja monikielinen ja monikulttuurinen identiteetti. Tämä on sellainen konteksti, että se heijastelee kaikkien Välimeren kulttuurien sielua. Ja siksi meidän kansalaisemme ja kaikki turistit, jotka käyvät meidän alueellamme vuoden mittaan, heti huomaavat tämän festivaalin, jossa kaikki Välimeren kulttuurit ovat edustettuina. Ennen kaikkea Välimeren alueen laaja etnomusikologinen perintö. Kun musiikki on tällainen maailman kieli, tämä festivaali on hyvin erityinen esimerkki kulttuurivaihdosta, kulttuurimatkailusta, mutta ennen kaikkea tämä festivaali on todellinen tilaisuus tutustua Istrian ulkopuolella meidän etnomusika, kansanmusiikki- ja etnomusikologisen perintömme parhaita edustajia. Jos ajatellaan, että Kroatia on juuri astumaisillaan Euroopan unionin jäseneksi, ja juuri tämän takia me haluamme käyttää tämän tilaisuuden tämän haasteen kohtaamiseen juuri tällä erityisellä sektorilla, jota on siis kulttuuriperinnön ja musiikkiperinnön vaaliminen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että Euroopan tuki tällaisille hankkeille on täysin perustavanlaatuisen tärkeää. Itse asiassa Euroopan unionin tuki tällaisille tapahtumille on välttämätöntä, jos ajatellaan, kuinka suuria vaikeuksia rahoitus- ja taloussektorilla tällä hetkellä on. Ja jos erityisesti Kroatiaa ajatellaan, Kroatia on uusi, nuori demokratia, joka on vielä kehitysvaiheessa niin on tärkeää ymmärtää, että meidän liittymisemme Euroopan unionin tuki, jota Euroopan unioni meille saa, on yksi näistä perustavanlaatuisista mahdollisuuksista, jotka mahdollistavat meidän kasvumme tulevaisuudessa. Thank you. That... Kiitos. Siinä Kroatian edustaja seuraavaksi Antonia Kao Italiasta. Kaksi minuuttia. Io rappresento la Sardegna, buongiorno a tutti. Hei, minä edustan Sardiniaa. Hyvää päivää kaikille. Sardinia sijaitsee Välimeren sydämessä ja on sikäli normaalia, että olemme mukana tässä hankkeessa. Kyseessä on saari, mm, maantieteellisesti katsottuna, mutta se on myös kielellinen saari Kyseessä myös kulttuurin täyteinen saari. Siellä on ö, tällainen tenorilaulu, joka on Unescon suojelema. Ja meillä on tällainen moniääninen tenorilaulu, joka on maailman vanhin ja täysin uniikki omassa lajissaan. Ja me osallistumme hyvin mielellämme tähän festivaaliin. Tämä mahdollistaa meille sen, että me tuomme tämän meidän unikin laulutyypin esille. Ja lisäksi tämä mahdollistaa sen, että me välitämme meidän laulujen ja sanojemme välityksellä ajankohtaisia aiheita. En tiedä, olisiko mahdollista, että kuulette nyt tällaista laulua. Mikäli sallitte sen, me voisimme esitellä teille kaksi minuuttia tästä moniansaista laulusta mikä tämä teille sopii. Hyvät ystävät, saapukaa tänne. Toki se on mahdollista, olkaa hyvä. nationer Edes apommas vive minetadu.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 Mira de que no es yo, quizá cosa pasando de pena, quizá cosa pasando de pena. Quizá cosa pasando de pena, mira de que quizás eras. Minettana de porales, gente gozita da male, ascoltate sobre me, ascoltate sobre mí. Grazie. Grazie. Eh, queste voci gutturali, queste voci gutturali che sono puhujalla ei ole Atavico di un mondo remoto. Ci auguriamo che possano cantare ancora a lungo. No niin, siinä oli näitä meidän laulusta. Ja on hyvä muistuttaa, että tämä globalisaatio, joka yhtenäistä tai tekee kaikesta samankaltaisen, niin tämän rahoituksen avulla me pystymme välittämään eteenpäin tällaisia ainutlaatuisia ilmaisukeinoja, joita tuleekin suojella. Kiitos. Kiitos paljon ei ainoastaan tästä lauluesityksestä, vaan myös näistä sanoista. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Elisabeth Oliveiralle Portugalista. Olkaa hyvä. Senhoras e senhores, julgo poder afirmar Hyvät naiset ja herrat, uskon, nyt saavani puhua portugalilaisen kaupungin puolesta. Siellä on kehitetty koko väen voimin kulttuurista työtä. Me olemme tämän toteuttaneet jo innokkaasti tätä työtä innokkaasti toteuttaneet ja festivaaliin osallistuneet kesän aikana erityisesti olemme innokkaasti osallistuneet tähän festivaaliohjelmaan. Meillä on hyvin kattava ohjelma ja yleisö on uskollista ja tuntee jo itsensä osaksi tätä koko festivaalia. Tämä festivaali järjestetään vanhassa tehtaassa. No, tämä vuosi on tietysti meille kaikille vaikeaa, sillä meidän on täytynyt vähentää talousarviovaroja kulttuuriin. Ja nyt on neuvotella, neuvotella, olla neuvottelemassa tämän kulttuuritapahtuman järjestämisestä, mutta se voidaan kaiketi järjestää ja voidaan taata todennäköisesti myös osallistujien tyytyväisyys osa, tässä, tähän hankkeeseen. Tässä erityisesti tietojen vaihdon kautta on voitu viedä eteenpäin uusien taiteilijoiden ja nuorien taiteilijoiden uraa. Näihin, tämä, nämä ovat tärkeimmät tavoitteemmekin. Me haluamme ulkopuolella, ulkomailla myös luoda Välimeren kylien ja kaupunkien kaupunkeihin kohdistuvaa kiinnostusta ja matkailijoiden piirissä ja omassa kaupungissamme Oirassa olemme halunneet aina pitää suuressa arvossa sekä aineellista että aineetonta kulttuuriperintöämme tehokkaasti toimijaksemme. Me olemme kulttuuritarjontaamme laajentaneet mahdollisimman suureksi. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, niin haluaisin vielä lopuksi kiittää teitä tuestanne verkostollemme ja tahtoisin Duerasin kaupunginhallinnon nimissä teitä kovasti kiittää ja toivon tämän festivaalin puoltavan paikkaansa myös tulevaisuudessakin. Hallitus, Portugalin hallitus on tällä hetkellä oikeistopohjainen eikä näytä kovastikaan arvostavan tämän tyyppistä festivaalia. Kiitos. Jatkamme. Onko niin, että eräs nainen Silvia ei ole täällä? Seuraavaksi Juan Pinelia. Hän edustaa Espanjaa myös. Olkaa hyvä. Eh, buenos días. Hyvää päivää kaikille. Arvoisat parlamentin jäsenet, minä edustan flamenkoa, olen kantaor eli flamenkolaulaja ja se on tietysti musiikkia, jota Etelä-Espanjassa harrastetaan. Se on kansan musiikkipohjaista. Historiallisesti se on lähtöisin kylästä, joka on ollut alistettuna ja ei ole nauttinut vapaudesta ja tämän riiston tai alistamisen hedelmänä on flamenko syntynyt ja flamencohan on hyvin tunnustettu koko maailmassa tällä hetkellä. UNESCO nimesi sen maailmanperintökohteeksi vähän yli vuosi sitten. No se oli tietysti virallinen tunnustus jollekin asia, asialle, joka oli jo aivan itsestään selvä, että flamenco on jotain universaalia. Haluaisin siterata Enrique Morentea, joka sanoi, että ihmisyys pitäisi nimetä flamenkon maailmanperintökohteeksi, eikä päinvastoin. Flamenko tietysti tarvitsee tukea ja siksi haluaisinkin korostaa, kuinka tärkeä Sete Sois Sete Luas-festivaali on flamenkolle ja, ja takaa sen, että flamenko pääsee myös Euroopan ää, reuna-alueille, sellaisille alueille, joihin flamenkon olisi muuten ollut vaikeaa päästä. Minusta se on ää, flamenko, tämän festivaalin tärkeimpiä ansioita haluaisin tuoda esiin muutaman asian perinteisestä musiikista, esimerkiksi Andalusian musiikista, Kroatian, Portugalin, Italian, Israelin kansanmusiikista. Ne kaikki ovat osa samaa hanketta ja rikastuttavat toinen toistaan. Tämä Sete Sois hanke on meidän festivaalimme tukema ja subventoima hanke, jossa joka on erittäin vaikuttava ja siinä käytetään kieltä, jota aikaisemmin on puhuttu Välimeren alueella, nimittäin Sabir, viittaisin tässä myös Alfonsin puheenvuoron, eli järjestimme tässä festivaalissa myös Sabirin kielisiä esityksiä. Äh, Siete Solis, Siete Lunas, eli seitsemän aurinkoa, seitsemän kuuta festivaalilla on myös ollut tärkeää uskonnollista kohtaamista. Siellä on ollut kristittyjä, ateisteja, agnostikkoja, muslimimuusikoita, jotka kaikki kokoontuvat musiikin nostattamassa veljeydessä ja yhteydessä. Haluaisin vielä kiittää siitä, että olen saanut tulla tänne puhumaan ja pyytäisin, että taistelisitte kaikin voimin kulttuurin puolesta minä olen äh, Granadasta, missä Federico Garcia Lorca syntyi. Hän sanoi, että jos ihmisellä on nälkä, hänelle ei pidä alkaa pelkästään antaa leipää, vaan puolikas leipä ja yksi kirja, koska kirjan avulla tuo ihminen voi sitten oppia itse ansaitsemaan oman leipänsä. Ja tämä meidän festivaalimme äh, on saatava mahdollisimman monen paikkaan. Haluaisin vielä lopuksi laulaa teille flamenkoa, vaikka me flamenkolaulajat olemmekin yöeläjiä, mutta tällain, tällä tavalla aamupäivällä laulan teille fandangon.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 Kiitos oikein paljon, että sait sidottua tämän kohdan myös tähän edelliseen, esitysten edelliseen kohtaan. Ja kiitos tästä esityksestä. Seuraavaksi siirrymme myös espanjalaisen, espanjalaisen edustajan. mukaan. hyvä. Señoras diputadas, señores diputados. Hyvät edustajat, kiitokset parlamentin kulttuurivaliokunnalle mahdollisuudesta kertoa CTSOIS-CTLUAS-organisaatiosta. Minä puhun nyt Valensiasta 70 kilometrin päässä olemassa kylästä, jossa on 18 000 henkeä ja siellä kesällä on aina enemmän ihmisiä ja me olemme osallistuneet jo parikymmentä vuotta tähän CTSOIS-CTLUAS-organisaation työhön teatterissa, musiikissa ja monissa muissa kysymyksissä, eri kulttuurisissa manifesteissa festivaalin yhteydessä. Me olemme mahdollistaneet myös Valensian teatteri- ja musiikkiedustajien osallistumisen tähän organisaatioon. Tähän yhteis- tämän, tässä vuonna 2005 olemme osallistuneet eh, tähän työhön ja myös monina muina vuosina ja olemme voineet luoda tällaisen taiteilijoiden yhteisen työhön ja tuota, taata sille myös jatkuvuutta. Ilman tätä tukea ja tätä organisaatiota emme olisi pystyneet nauttimaan tästä yhteistyön rikkaudesta ja, toivo, ja tämä varmasti tästä tulevaisuudessakin saamme nauttia ja paikallisyhteisöjen työ on entistä suurempaa. Kaupungit ovat tässä merkittävässä paikassa ja yhteistyö, jota on nyt keskitetty, tuo uuden välineen vahvistamaan paikallista tasoa ja kulttuuri- ja opetusasiain edustajana tahtoisin huomauttaa, että opetuksen täytyy taata se, että opettajat ja oppilaat voivat ymmärtämään historiaansa ja linkittämään sen omaan maailmansa ja voivat sitten käyttää sitä vuoropuhelussa ja näin pitäisi tätä vuoropuhelua eh, pitää yllä. Kulttuuri ja kirjat ovat yksi elementti meidän elämässämme ja erityisesti näinä vaikeina aikoina eh, luovuuden lähde. Ja toivon, että tämän kautta voimme kansainvälisen verkoston kautta eh, nimenomaan tähän tavoitteeseen päästä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi ranskalainen rouva Simon, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Minä kiitän Euroopan kulttuurikomissiota, äh, valiokuntaa siitä, että pääsemme tänne kertomaan tästä festivaalista, tänne Frontinionista, jossa on 23 000 asukasta. Me olemme EUn äh, departementista Languedocin alueella – Välimeren rannalla. Ja meillä pohjoispuolella on kuuluisat Fontinionin viiniviljelmät. Tämä maantieteellinen sijainti on tehnyt sen, että meillä on hyvin moninaisista alkuperistä tulevat äh, asukkaat. Meillä on myös Italiasta, Espanjasta, Portugalista tai Marokosta tulevia ihmisiä. Me olemme avoin yhteisö, jossa kohdataan äh, ihmisiä ja eri taiteen muotoja, taiteen tekijöitä ja me olemme avoinna taiteelle, avoinna maailmalle. Me haluamme antaa kaikille meidän asukkaillemme mahdollisuuden ymmärtää taidetta ja kulttuuria. Siksi me olemme osallistuneet kyseiseen festivaalin, joka toimii ympäri Välimeren alueen. Me haluamme esitellä eurooppalaisia taiteilijoita, mutta me haluamme myös, että paikalliset taiteilijamme saavat tunnettuutta. Tämä koskee niin perinteisiä taiteita kuin musiikkiakin. Meillä on ilmaiskonsertteja ja useita tapahtumia, jotka kestävät ympäri vuoden. Lisäksi me haluamme, että ihmiset ovat kokoontua ja viettää aikaa yhdessä. Me haluamme esitellä uusia Välimeren alueen taiteilijoita, jotta he myöskin saavat mahdollisuuden laajentaa markkinoitaan ja saada myös oman taiteensa oman alueen ulkopuolelle näkyville. Lisäksi me toimimme nuor... tämä meidän keskus toimii nuorten kokoontumispaikkana ja koska me olemme Ranskan ainoa festivaalin osallistuva kaupunki, me voimme toimia erinomaisena siltana Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan välillä, koska me, meidän kaupungissamme vierailee Pohjois-Euroopasta paljon turisteja kesäisin. Me voimme edistää tätä kulttuurivaihtoa ja kulttuurisolidaisuutta eri Euroopan osien välillä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Portugalista. Muito obrigado pelo convite. Uh, Kiitoksia ensinnäkin tästä kutsusta. Minä olen 17 vuotta ollut tämän festivaalin toiminnassa mukana ja tämä festivaali on aivan ainutlaatuinen, etenkin Euroopan tasolla, kun Etelän, Etelä-Euroopan maat, joita tässä on niin paljon kritisoitu, ovat tehneet aloitteita kulttuurialalla ja niinpä onkin täysin välttämätöntä edelleen tukea tätä kulttuurihanketta, joka on Euroopassa aivan ainutlaatuinen. Tämä festivaali eh, liittyy nimenomaan siihen paikkaan, joka on koko Euroopan kulttuurin kehto Välimeren alueeseen. Ja on tärkeää, että tämä festivaali voi edelleen kehittyä myönteisellä tavalla. Paikallisyhteisöt ovat festivaalissa mukana hyvin tehokkaalla tavalla ja aktiivisesti ja mahdollistavat sen, että festivaali voidaan järjestää yhä uudelleen. Eurooppa varmasti myös ymmärtää tämän festivaalin tärkeyden, festivaalin taiteilijoiden ja toimijoiden työn edistäminen on tärkeää, mutta se on myös taiteellinen laboratorio. Ja tämä festivaali mahdollistaa sen, että siinä esiintyvät, siellä esiintyvät taiteilijat pääsevät yhteyteen muiden taiteilijoiden kanssa, taidemaalarien, kuvataiteilijoiden, näyttelijöiden kanssa ja niin edelleen ja mahdollistaa sen, että kaikki he pääsevät yhteyteen myös katsojien kanssa, jotka ovat sekä aikuisia että lapsia. Olisi hyvin tärkeää ja myönteistä, että Euroopan unioni voisi auttaa meitä pitämään yllä tätä aivan ainutlaatuista hanketta. Kaikki kaupungit, jotka osallistuvat tähän festivaaliin, ovat hyvin tärkeitä. Me teemme tunnetuksi asioita, jotka nimenomaan luonnehtivat Välimeren aluetta. Hyvä viini, gastronomia ja niin edelleen ovat myös mukana. Kiitos. Stefano Toniarelli, Italia. Päivää kaikille. Minä haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että saimme tulla esittelemään tätä hanketta. Se sois, se teluas teille. Kuten jo sanottiin, niin tämä on 90-luvun alusta ollut myös omaani, oman kaupunkini ohjelmistossa ja olemme halunneet tarjota uusia kulttuuriilmaisun muotoja ja malleja Välimeren kulttuurihenkilöille ja tuottajille ja toimijoille. Yksi festivaalin erityispiirteistä on ollut juuri esittää perinteissä musiikkimallia Euroopan valtioista, valtioissa eri vaihto-ohjelmien kautta, eli yksi taiteilija saapuu oman maansa ulkopuolelle esiintymään. Ja näin voidaan sitten paremmin saada käsitystä eri maiden paikallisesta musiikkiperinteestä myös. Ja näin myös ne paikalliset henkilöt, jotka eivät pysty itse lähtemään ulkomaille, voivat rikastuttaa kansalaisten elämää niin tämä koskee minun kaupunkiani, mutta varmasti myös kaikkia muitakin festivaaliin osallistuvia. Me olemme jo saaneet nimittäin oman luottavaisen ja uskollisen yleisön ja kannattajajoukon. Tämä hanke on kolmen keskuksen kautta kehittynyt edelleenkin. 2009 avattiin Pontverran tällainen keskus tuollaiseen vanhaan parakiin, vanhaan tehtaaseen, jossa tuotettiin aikaisemmin Vespa skoottereita. Ja näistä keskuksista on nyt tullut sukupolvien ja kansojen ja alueiden välisen kulttuurin vaihtamiskeskuksia läpi vuoden. Ja tässä Erityisesti on keskitytty nyky taiteen näyttelyihin meidän keskuksessamme. Myös kirjaesittelijä on ollut ja nuorille tällaisia taide kokeilulaboratorioita taloudellisen tilanteen huomioon ottaen tämä nykytaide ja musiikki auttaa meitä tukemaan tällaisia esiintyjiä ja, tuo, ja luovia taiteilijoita. Ja tässä on myös sitten käsityöperinnettä saatu herätettyä. Tämä on myös mahdollisuus päästä tutustumaan alueen käsityöperinteeseen. Kiitos. Oh. You would... Sorry? No, se mä Niin halusin vain sanoa, että meillä olisi vielä Augusto Milanin puheenvuoro, Senatsanin pormestari. Hyvin lyhyt puheenvuoro. Olkaa hyvä, teille. on sitten viimeinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Bene, grazie. La mia esperienza... Kiitos. Minä haluaisin tuoda erilaisen näkökulman Rooman eteläpuolella sijaitsevan kylän kokemuksen. Meillä on oma kulttuuri, rikkautemme 50-luvulla Kylässämme oli italialaisia taiteilijoita, jotka rikastuttivat maalauksiensa avulla Genetsan kaupunkia. Minä huomasin, kun olin kunnan kulttuuri vastaava, niin huomasin, että meillä oli puute, vaikka meillä olikin runsaskulttuurinen historia. Meidän pitäisi olla yhteydessä muun Euroopan kulttuurin. Ja minulla oli kansainvälistä kokemusta. Toimin Brysselissä aiemmin urallani ja olen nähnyt, että Euroopan unioni on sitoutunut erilaisiin paikallisiin hankkeisiin. Tämän festivaalin, jonka, johon tutustuin, mahdollisti sen minä liityin tähän verkostoon. Mukana Tämä oli hieno asia, sillä kulttuuriasiat ovat erittäin vaikeita pienemmille kunnille. Mm, tämä on nyt toiminut tämä festivaali jommon tuomarin ajan Janetsanissa. Siihen liittyy tiettyjä piirteitä, jotka haluaisin muistuttaa ja tuoda esille, vaikka tämä onkin jo aiemmin täällä mainittu. Tämä ensimmäinen kerta, kun tässä kylässä 40 kilometriä Roomasta etelään, niin me olemme voineet tutustua israelilaiseen portugalaisen kulttuurin, Välimeren musiikkiin, jota me emme olisi muuten ikinä kuulleet, sillä tämä ei kuulunut paikalliseen kulttuuriin. Ja siksi olikin vaikea uskotella, että on paljon vaikeampaa järjestää kolmipäiväiset festivaalit kuin se, että järjestää kolme suurta tapahtumaa mm, kylän keskusaukiolle. No, tämä yhteys, joka muodostettiin festivaali mahdollisti sen, että me luomme ylimääräisen hankkeen, joka liittyy musiikkiin. Tämä mahdollisti sen, että eri Välimeren alueen muusikot kokoontuivat, mutta se mahdollisti myös sen, että me pystyimme elävyttämään paikallista musiikkia ja musiikkielämää. Me työskentelimme eri kansanmusiikin parissa eri maista ja sitten me loimme oman kansanmusiikkiorkesterin ja jokainen vuosi erilaisten tapahtumien jälkeen tai festivaalin iltamien aikana tämä kansanmusiikkiorkesteri, johon kuuluu jopa 50 soittajaa eri tyyppisiä soittimia, niin tämä orkesteri esittelee oman ohjelmansa. Ja festivaalin aikana on myös muita eri muusikoita, paikallisia muusikoita, jotka ovat saapuneet soittamaan näiden eri orkestereiden kanssa. Meille tämä on hyvin rikastuttava kokemus, se tuo meille kulttuuripääomaa ja se on erittäin hyvä esimerkki tulevaisuuden nuorille muusikoille. Tämä kokemus tulee rikastuttamaan heidän omaa elämäänsä. Ja sitten vielä viimeinen sana eurooppalaisen tuen tärkeydestä. Logistiset haasteet ovat ähm, moninaisia, jotta tämä festivaali saadaan järjestettyä. On paljon resursseja, joita vaaditaan kunnalta. Me tarvitsemme sitten muita tukia alueelta ja tähän liittyy moninaisia tuen haku, hakuja. Tämä on erittäin monimutkaista ja tämä on kuitenkin sellainen projekti, joka tarvitsisi pitkäaikaisen rahoituksen. Ja siitä johtuen eurooppalainen tuki on erittäin tärkeä. Kiitos erittäin paljon. Kiitos kaikille. Uskon, että oli erittäin mukava kuunnella teitä. Oli erittäin hienoa, että saavoitte tänne puhumaan. Oli mielenkiintoista kuunnella puheenvuorojanne ja kuulla myös esityksiä ja kuulla eri toimista, joita festivaaleilla tapahtuu. Kiitos osallistumisesta eurooppalaisen monikulttuurisuuden eteen. On erittäin tärkeää kuulla siitä, kuinka te työskentelette yhdessä ja erittäin tärkeää kuulla, mitä kaikkea tämä merkitsee eri eurooppalaisille kansalaisille ja kuinka tärkeää on se, että te olette yhteistyössä keskenänne. Täm, juuri tämän takia me haluamme tukea tämän kaltaisia hankkeita. Minä kysyisin kollegoilta, haluavatko he puheenvuoroja ja sitten komissio Louis Jakosta. Bem, eh, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer. Kiitokset teille kaikille. Kiitän teitä läsnäolostanne täällä Setel Soyuz organisaation puolesta. Jose, Jose Saramagon yhdessä teoksessa nimenomaan puhutaan kahdesta henkilöstä, Baltasarista ja Belimundasta, ja heidän kyvystään nähdä, mitä ihmiset ajattelevat. Tässä on kyse 1700-luvun luvulle sijoittuvasta tarinasta. Kukaan ei tiedä kaikkea ja näiden kahden hyvin erilaisen henkilön ajattelutapaa toinen näkee päivän asiat ja toinen yön asiat, tarjoaa meille pohjan myös kansalaisjärje- kansalaisyhteiskunnalle. Eurooppakin näyttää olevan hyvin jakautunut. Toisaalta puhutaan virtuaalieuroopasta ja sitten taas toisaalta puhutaan tällaisesta syypää Euroopasta. Tässä on kyse kahdesta erilaisesta Euroopasta ja näistä tällaisista tiukoista ajatusraameista täytyy päästä eroon voidaksemme saada talouden taas liikkeeseen ja voidaksemme arvostaa enemmän paikallisia yhteisöjä myös ja jotta voimme todella perustaa taloutemme luovuuteen ja kulttuuriin ja näin torjua niitä kielteisiä kielteisiä vaikutuksia, joita Euroopassa kylläkin on monella eri alalla, erityisesti jos ajattelemme vaikkapa korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on Välimeren alueella joissain valtioissa aivan erityinen vitsaus. Meidän täytyy jollain tavalla yhtenäistää lainsäädäntöä näissäkin kysymyksissä ja järjestäytynyttä rikollisuutta varsinkin täytyy pystyä torjumaan jos haluamme hyvän hallinnon luoda ja jos haluamme yhteisöjen toiminnan perustuvan kansanvaltaan. Sitten toisaalta, jos ajattelen välimerta, Tois, sen, toisa, sen toisaalta, toisella puolella tehän olette puhuneet Israelista, mutta mietitäänpä nyt kevättä. Täytyisi varmaan ottaa arabikevään valtiot myös mukaan. Minkälaista apua tarvitsisitte, jotta kädenojonnus voitaisiin myös esittää tuohon suuntaan, koska on poliittiseltakin kannalta varsin tärkeää ja myös diplomaattiselta kannalta suhtautua näihin maihin nyt ajoissa oikein oikealla tavalla. Eli nämä arabikevään valtiot ovat oikein keskiössä nyt myös kulttuurin kannalta koko välimerellä, koko välimerta ajatellen meidän täytyisi pyrkiä sitomaan nyt hyvät yhteydet näiden Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa. Se olisi mainio asia. Sen kautta voidaan sitten taas edetä e, paremmin eteenpäin kuin pelkästään syytämällä sinne tukia ja rahaa. Ja mitä te sitten olette mieltä lainsäädäntökehyksestä? pitäisikö sertifioida tämän tyyppiset festivaalit, jotta eurooppalaisilla taiteilijoilla olisi helpompi saada viisumeita tai Euroopan ulkopuolisilla olisi helpompi saada viisumeita tai sitten oleskelulupia näiden festivaalien ajaksi. Ja tässä jo mainitsin järjestäytyneen rikollisuuden Uskon, että kulttuurin kautta voimme näitäkin ilmiöitä torjua, jotka uhkaavat meidän yhteiskuntaa, yhteiskuntiamme, erityisesti jos ajattelemme rahapesusta saatuja varoja se rahanpesun torjunnasta saatuja varoja voitaisiin ohjata tiettyyn rahastoon, josta käytettäisiin sitten varoja eri kulttuurihankkeiden tukemiseen, esimerkiksi erilaisten lippulaivahankkeiden luomiseen, ruohonjuuritasolle ja eri jäsenvaltioihin. Jotkut jäsenvaltiot toivovat eh, tämän, näiden rahojen menevän poliisiin, poliisiyhteistyön vahvistamiseen, mutta meidän mielestämme tämän hankkeen, tai minun mielestäni tämän rahan pitäisi mennä kyllä ihan muuhunkin, tällaisiin pilottiprojekteihin ja täytyy pyrkiä nyt pääsemään tästä kriisistä monin keinoin, eroin, vuoropuhelun kautta ja toimii, toimien me olemme kovasti kiitollisia siitä, että saavuitte nyt tänne esittelemään tänne. Kiitokset myös lauluesityksistä eh, lauluesityksestänne. Tämä muistutti minua nyt Ramon Lullista, filosofista ja myös eh, Valensian juutalaisfilosofista ja eh, eräästä muslimifilosofista, jotka joiden työlle mm, pohjaamme ja joiden työ muistuttaa meitä eurooppalaisesta yhteisy- yhteisyydestä. Kiitos. Kiitos Luisa Rasikosta. Kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisista esityksistä, jotka eivät ole pelkästään sanallisia, vaan myös laulettuja. Silloin siitä saimme hyvän käsityksen teidän työnne tärkeydestä. Puhuimme juuri äsken uhanalaisista kielistä ja nyt puhumme Välimeren uhanalaisista äänistä, vanhan, vanhasta musiikista, flamenkosta ja niin edelleen, ja, joka, jonka säilyttäminen on myös tärkeää. haluan toivottaa teille onnea, koska teidän organisaationne on ollut olemassa 20 vuotta. Olette edustettuina monessa maassa. Teidän kauttanne taiteilijat ja kulttuuritoimijat saavat yhteyden keskenään ja teillä on, äh, te yhdistätte sellaisia elementtejä, jotka muuten olisivat hujan hajan. Minä itsekin työskentelen samalla alalla olen tulevien seitsemän vuoden aikana esittelijänä Euroopan kulttuuri- ja taidehankkeessa valiokuntamme puitteissa olemme mielestäni puolustaneet kulttuurimäärärahoja, jotka haluttiin saada pois budjetista ja olemme pitäneet esillä sitä, että taiteilijoiden liikkuvuus ja heidän teostensa edistäminen ja tunnetuksi tekeminen on äärimmäisen tärkeää. Valitettavasti puhuja kääntyy vähän väliä, joten hänen puhettaan on hiukan vaikea seurata, sanoo tulkki. Kulttuuri on tapa tehdä välimerestä nimenomaan kohtaamispaikka, ja myös näyttää, miten erilaiset kulttuurimuodot voivat olla harmoniassa keskenään. Minulla olisi pari kysymystä. Te puhuitte vaikeuksista ja minä tulen Roomasta, joten tunnen hyvin paljon. Tunnen näitä vaikeuksia oikein hyvin. Alueelliset viranomaiset ja muut voivat aiheuttaa vaikeuksia. Mutta kysyisin, oletteko hyödyntäneet Euroopan alue- ja kulttuurirahastojen aluekehityshankkeita? Minun mielestäni olisi kiinnostava kuulla, millä tavalla näin, tässä, nä, tällä tavalla voitaisiin tukea teidän hankkeitanne. Minä olen myös naisasioiden valiokunnan esittelijä ja viime päivinä Euroopassa ja Euroopan parlamentissa on tavattu ja otettu vastaan eh, Pohjois-Afrikan Maghreb-maiden naisia ja Välimeren maiden naisia. Ja eh, tämä liittyy siihen, mitä herra Tavares sanoi. On olemassa kahdenvälisiä sopimuksia, joita on nyt vahvistettu ja rahoitettu. Tiettyjen välimerenmaiden kanssa tällaisia sopimuksia on, ja niiden tarkoituksena on edistää näiden maiden demokratisoitumista Lisäksi on kulttuuriapuja ja kulttuurin vaihto mm, tukia. Ehkä teillä olisi mahdollisuus myös ottaa niistä selvää ja hyötyä niistä. Erityisesti naisten ja naistaiteilijoiden liikkuvuus kulttuurialalla on tärkeä asia, joka voisi hyötyä näistä tukimuodoista. Mutta siinä ehkä olivatkin ne tukimuodot, joista voin tässä puhua, mutta me voimme toki kiinnittää huomiota, huomiota näiden eri tukiohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nykyään kulttuurista halutaan tehdä suhteiden, jännitteiden lientymisen ja luovuuden edistämisen tie ja hyvä niin. Näinä kriisiaikoina se on hyvin tärkeää. Si grazie. Kiitos. Sitten korjaa. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin kiittää meidän vierailijoita puheenvuorostaan. He kertoivat meille ja esittävät meille, vaikkakin hyvin lyhyesti, heidän festivaalistaan Tämä oli hyvin valaisevaa. Esitys me kuulemme iltapäivällä Irlannin painopistealueesta liittyen muun muassa kulttuuriin. No, näistä suurista strategioista huolimatta, niin uskon, että meillä on täällä vastaus meidän kysymyksiimme. Ja vastaus on se, että meidän pitää tuoda lisää niihin ohjelmiin ja niille aloitteille, joita on pantu jo aloille. Euroopan unionissa on useita hankkeita, joita on viety jo menestyksekästi läpi, ja kaikki toiminta perustuukin tällaisiin onnistuneisiin hankkeisiin. En tiedä, pitäisikö meidän täällä kulttuurivaliokunnassa esitellä näitä hienoja hankkeita, vaan kenties Ekon valiokunnassa, jossa laaditaan niitä NS-tärkeimpiä suuria linjoja. Me tiedämme kaikki, mitä viime päivinä on tapahtunut, budjettikeskustelut ja monivuotinen rahoituskehys. Olisi tärkeää, että Eurooppa kuulisi, että on olemassa hienoja yhteyksiä Välimeren alueiden maiden välillä, ja nämä ovat maita, jotka kärsivät talouskriisistä. Ja juuri tällaisten pitäisi olla meidän politiikan keskiössä, tällaisten hienojen hankkeiden. Olisi hyvä, että kulttuuri, komissaari ja myös muutkin komissaarit ymmärtävät, kuinka tärkeitä tällaiset hienot aloitteet ovat ja kuinka paljon ne voivat tuoda. Minä uskon, että kulttuuri ei koske ainoastaan kulttuurivaliokuntaa, vaan se koskettaa myös muita valiokuntia. Ja kaikkien olisi hyvä kannustaa tällaisia hienoja hankkeita ja olisi hieno tietoa operatiivisella tasolla, minkälaisia työkaluja tarvitaan, jotta tällaisia hankkeita saadaan vietyä läpi. Ei pitäisi rajoittua ainoastaan sääntöihin ja direktiiveihin, joita on olemassa ja joita me täällä suurella vaivalla teemme. Kiitos. Onko komissiolla sanottavaa? Ei. No, sitten vielä festivaalin puheenjohtaja, ole hyvä. Diversidade cultural que festival quer representar agora. Niin, liittyen kulttuuriseen monimuotoisuuteen, jota tämä festivaali edistää. Tämä City Soish festivaali esittää joukon ehdokkaita joka vuosi Euroopan tukiohjelmille, esimerkiksi Euroopan unionin kulttuuriohjelmalle vuodelle 2013. Emme vielä tiedä, saako tämä festivaali Euroopan unionin rahoitustukea vai ei. Kävi miten kävi, niin meillä on hyvin vahva yhteistyö ja dialogi Välimeren molemmin puolin sijaitsevien maiden välillä ja erityisesti Pohjois-Afrikan maiden välillä. Ja siksi me haluaisimme käyttää hyödyksi sen mahdollisuudet, että nämä uudet Euroopan ohjelmat voisivat kattaa 15 prosenttia meidän budjetistamme, jotta me voisimme järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia myös Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Tämä tuki on täysin välttämätöntä, jos haluamme laajentaa tämän festivaalin nimenomaan Välimeren eteläpuoleiselle rannalle. Marokko on jo ollut mukana tässä. Israelkin on järjestänyt festivaalin viime vuonna. Me onnistuimme Anna Lind-säätiön joka on tietysti EUn osa avulla, saimme tämän laajennettua. Mutta tietysti meillä on joukko huolenaiheita festivaaliin liittyen, koska tämä EU-rahoituksen jatkuvuus on vielä kysymysmerkki. Meillä on melko kunnianhimoisia hankkeita ja olemme saaneet monia asioita lähes maanalaisesti järjestetyksi. Meillä on nyt esimerkiksi Israelissa paljon marokkolaisia ja joskus me työskentelemme äh, varsin seikkailullisissa olosuhteissa, jos ajatellaan lentokenttiä ja näiden teosten Ähm, äh, teosten äh, levittämistä. Jos me nyt kutsumme vaikka marokkolaisen kuvataiteilijan haifaan Israelin pohjoisosaan, meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun olemme tekemisissä esimerkiksi Arabien kanssa siellä. Tietysti meidän täytyy ajatella myös tämänhetkistä lainsäädäntöä, joka ei millään tavalla suojele taiteilijoita eikä heidän teostensa liikkuvuutta, heidän teostensa leviämistä. Israelissa Haivassa me järjestimme monikulttuurisen orkesterin, jonka jäsenet tulivat esimerkiksi Tunisiasta, Algeriasta ja niin edelleen. Ja mukana oli Tunisian vallankumouksen eh, tunnusmerkillinen laulajatar. Hän on eräänlainen Tunisian ääni, hyvin tärkeä laulajatar tällä hetkellä. Olemme työskennelleet myös Israelin ja Palestiinan Äh, israelilaisten ja palestinalaisten taiteilijoiden kanssa. Ja tämä on hyvin tärkeä aspekti meidän työssämme. Ja miksi EUn tuki on niin tärkeää? Äh, totta kai meidän täytyy sitä hakea, mutta äh, me haluamme tietysti myös esitellä omaa työtämme ja kehittää sitä eteenpäin. Ja juuri tämän kehittämisen takia tuo tuki on niin tärkeä ja siksi minä kiitänkin Euroopan komission paikalla olevia edustajia. Ja meillä on tällä hetkellä siis hakemukset sisällä, jotka komissio voi hyväksyä tai ei. Ja mitä tulee edustaja Rui Tavaresiin, nämä festivaalit voitaisiin, voisivat saada laatumerkinnän, jotka pääsy olisi paremmin taattu. Mielestäni tavarisin ehdotus on erittäin hyvä. Meillä esimerkiksi lentokentillä ole minkäänlaista suojelusta. Me matkustamme ilman minkäänlaista laillista oikeuspuitteita. Joskus itse taiteilijatkin, koska heitä ei suojella Välimeren alueella, kun he matkustavat, joutuvat kokemaan suorastaan halventavaa kohtelua. Tavarisin ehdotus on erinomainen ja Anna Lind-säätiön tuen ansiosta voimme huhtikuussa Tunesissa avata uuden osaston tälle festivaalille, mutta meillä on tietysti hyvin, hyvin suuria vaikeuksia, jotta saamme edes jonkinlaista tukea esimerkiksi arabimaailmassa nimenomaan kunnallisilta viranomaisilta ja niin edelleen, koska arabimaailmassa ei ole tällaista viranomaistukea kulttuurille ehkä teoriassa, mutta käytännössä on hyvin vaikea työskennellä kulttuurin alalla noissa maissa. Me emme tunne niitä kahdenvälisiä sopimuksia, joista rouva Kosta puhui. Olisi varmasti meille hyvin hyödyllistä voida hyödyntää noita kahdenvälisiä sopimuksia, jotta voisimme saada festivaalimme mukaan noihin puitteisiin. Eli minä rohkaisen teitä ja meitä laajentamaan tätä festivaalia Välimeren eteläosaan. Sillä olisi suuria seurauksia sekä kulttuurille että politiikalle. Ja se on uusi markkina-alue ja kulttuuri on sellainen sek- sektori, jonka avulla voidaan avata uusia markkinoita ja uusia väyliä arabimaailmaan päin. Meillä on hyvin merkittävä tämä on merkittävä avaus. Haluamme tutustua Euroopan kulttuureihin. Toistaiseksi asioista ei vielä tiedetä hyvin paljon. Täällä me siis olemme ja me haluamme olla Euroopan komission tärkeä keskustelukumppani Välimeren alueella. Meillä on jo 20 vuoden kokemus ja me asetamme tämän kokemuksen teidän käyttöönne. Me olemme verkosto, jossa taiteilijatkin antavat meille tukensa, ei pelkästään erilaiset instituutiot ja viralliset tahot, vaan myös taiteilijat itse voisimme, jos emme voisi ilman taiteilijoiden tukea myöskään järjestää tätä festivaalia. Se antaa hankkeellemme uskottavuuden. Meillä on hyvin keskeisiä tärkeitä ja nimekkäitä taiteilijoita mukana. Tässä esimerkiksi Jose Saramago ja Dario Fo, sitten Kapverdin presidentti ja niin edelleen. Eli toivomme, että tämä suhde ja yhteys, joka meillä on Euroopan komission ja Euroopan parlamenttiin, voisi edelleen kehittyä, kun meillä on tällä hetkellä suuria vaikeuksia Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Kreikassa, niin tällaisina aikoina me emme halua hylätä teitä ja toivomme, että te tekään hylkää meitä. Tämä on hyvin tärkeä kulttuuriperintö, joka nyt 20 vuoden aikana on kasvanut ja kehittynyt. On tärkeää, ettei sitä hylätä. On tärkeää, että tämä festivaali jatkaa elämäänsä ja että siitä tulee yhä suurempi tapahtuma, jota vietetään myös Välimeren eteläpuolella. Toivon, että tämä ehdotus muuttuu konkretiaksi ja me asetamme oman kokemuksemme teidän käyttöön ne, jotta saadaan aikaan dialogi eri kulttuurien välillä, Israelin, Arabien ja niin edelleen. Kiitos. Thank you very much kiitos. Kenties meidän pitäisi selventää, mikä roolimme on. Me kulttuurivaliokuntana työskentelemme sen eteen, että saataisiin hyvin kunnianhimoinen budjetti kulttuurin hyväksi. Me olemme työskentelemässä monivuotista rahoituskehystä, ja kuten tiedätte, neuvoston ja nettomaksajien välillä on suuri kiista. Nämä nettomaksajat halu- nettomaksajat haluavat vähentää maksua ennen kaikkea kulttuurin ja koulutuksen alalla. Öö, Pääministeri Cameron ja muutkin valtionpäämiehet ovat sotajalalla ja nämä käynnissä neuvottelut määrävät sitten paljon. Se, mitä me emme tee täällä, me kulttuurivaliokuntana itse, me emme täällä päätä teidän pyynnöstänne, vaan komissio itsenäisten kriteerien perusteella sitten päättävät. Meidän roolimme on se, että me olemme hyvin sitoutuneita siihen, että me haluamme edistää kulttuurivaihtoja juuri teidän kaltaisia ne toimijanne, mutta me emme ole ne, jotka täällä päättävät. Kerron tämän vain tiedoksi, ei tässä synnytä väärinkäsityksiä. Me haluamme, että teidän budjettinne kasvaa. Me haluamme edistää kulttuurista monimuotoisuutta, mutta halusin vain selventää tässä komission ja parlamentin roolit. Rui? Really to, to Mutta sitten meidän pitää päättää, sillä meillä on koordinaattoreiden kokous. Lyhyt puheenvuoro, minuutti. E- even less than that, and I'll make it... No kyllä varmasti vielä lyhyemmin. On harmi, ettei komissio sanonut tässä yhteydessä mitään, mutta niin kuin Helga Tryppel sanoi, niin komissiota täytyy saada selvä sitoumus siihen, että te puhutte tästä HOMPää-osastossa komissiossa Parlamentilla on tällainen aloiteoikeus myös. Eli tässä nyt näyttäisi olevan selvä ongelma taiteilijoiden näkökulmasta viisumeiden yhteydessä ja sen takia HOMBEA-osasto ja myös ulkosuhdehallinnon täytyy miettiä asiaa myös Välimeren toiselta puol- toisen puolen näkökulmasta ja näin me sitten eh-, voimme seuraavassa valiokunnan kokouksessa ehkä Libe-valiokunnassa käsitellä tällaista taiteilijoiden viisumivapausmahdollisuutta. Niin ihan lyhyesti, no me varmasti sitoudu- olemme sitoutumassa tähän ja jo olemme olemmekin tekemässä työtä. Me haluamme nimittäin valtavirtaistaa tätä työtä komissiossa, joten tätä työtä on jo tehty. Me kovasti hyvin tiedämme tämän ongelman olemassaolon ja myös haluamme muistuttaa siitä, että tämä muutosprosessi on hankala, mutta me tiedämme näistä ja paljon kokouksia ja yhteistyötä on tekeillä. Mutta ei asia ole helppo, tämä kestää varmasti kauan, mutta kuitenkin tässä ollaan jo työn touhussa. Oh, sorry, but we really have... Pahoittelut, meillä ei ole enää aikaa. Me kuitenkin vakuutamme teille, että me yritämme tehdä parhaamme, me kuulimme teidän viestin ja pyrimme työskentelemään. Nyt meidän on aloitettava koordinaattoreiden kokous, muuten meillä ei ole riittävästi aikaa. Kaikki, jotka eivät osallistu koordinaattoreiden kokoukseen. Pyydän teitä poistumaan. Kiitos.